Grazie. Possiamo iniziare i nostri lavori. Buon... No niin, nyt voimme aloittaa. Hyvää huomenta kaikille. Muistutan, kuten aina, että pääsette kaikki suoraan lähetykseen internetiin. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen, joka on teille jaettu 28.9.11 kokouksesta tässä on jaettu, jos kukaan ei sitä vastusta, niin se on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Muistuttaisin, että 28.9. pidetyssä kokouksessa koordinaattorit pääsevät sopuun joistakin nime- nimityksistä, jotka nyt luen. Ja jos kukaan ei niitä kommentoi, ne ovat näin hyväksyttyjä. Ensinnäkin konsultaatio- ja hyväksymismenettelyt koskien Irlannin vakuuksia. Tiedätte, että Irlanti on tällaisia Lissabonin sopimuksen nimissä pyytänyt. Ja tämä kirjataan pöytäkirjaan. Koordinaattorit valitsivat EPP-esittelijän kokouksessaan kukaan ei tuolloin vastustanut. Sitten kuulemis- ja hyväksymismenettely, joka koskee Tsekin tasavaltaa samassa asiassa. Tässä on kyse pöytäkirjan muuttamista, joka on liitteenä Lissabonin sopimuksessa. Ja tähän tarvitaan neuvoston hyväksyntä ja tässä on ehdotettu Daffia esittelijäksi. Mitäs siellä nyt? Sitten AFETin lausunto liittyen Kroatian liittymiseen. Koordinaattorit ovat nimittäneet tähän esittelijäksi Transkovskin. Sitten Liben lausunto, joka koskee vuotta 2013, joka on kansalaisten vuosi. Tässä vihreiden edustaja Hefner oli se esittelijänä tai lausunnonlaatijana. Ja sitten vielä DAF myös työjärjestyksen muuttamismietintö, joka koskee valiokuntien nimenhuutoäänestysten muuttamista. Eli että loppuäänestys toimitettaisiin valiokunnissakin aina nimenhuutoäänestyksellä. Jos kukaan ei näitä kommentoi, niin hyväksymme nämä ehdotukset. Ja muistutan vielä, että pyydän komission puheenjohtaja Barrosoa tulemaan meidän kokouksiimme ja olemaan yhteydessä meihin liittyen mahdollisiin perussopimusten muutoksiin, jotka liittyvät talouden hallinnointiin ja koordinointiin. Ja jos Eurooppa-neuvosto tekee päätöksiä tältä osin aikaisemmin, niin jos kaikille sopii, niin silloin pyydän paikalle myös puheenjohtaja Van Rompään. Sitten edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. Ne on teille jaettu tai ne on saatavissa. Ja tämä koskee 7.9. pidettyä kokousta. Jos kokouksen lopun mennessä kukaan ei tätä kommentoi, tämä on hyväksytty. Sitten tärkeimpään tämän aamun kokoukseen esityslistan kohtaan, kohta neljä, työjärjestyksen tehtävät muutokset, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalle. Varmasti muistatte, että olemme jo keskustelleet tästä asiasta viime kokouksessamme ja olemme jo jakaneet menettelysääntötekstin, tämän liitteen. Tai tekstin, jota työryhmä on työstänyt ja se on puheenjohtajakokouksessa hyväksytty poliittisella tasolla. Teksti on esitelty teille, te olette lukeneet sen, siitä on keskusteltu ja suoraan sanottuna kukaan ei ole sitä juurikaan kommentoinut tähän mennessä. Nyt esittelen oman mietintöni, kuten tiedät, olen tästä esittelijänä. Muistutan tässä, että tämän valiokunnan toimivallat koskevat menettelysääntöjä, työjärjestystä ja sopimuksen artikla 232 nojalla me voimme sitä myös muuttaa. Ja että nämä menettelysäännöt pitää saada mukaan. Ja olen käsitellyt tekstin siinä muodossa, kun sen olen työryhmältä saanut ja kun se on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa. Tässä tulisi toimia mahdollisimman nopeasti. Joitakin pieniä ongelmia tässä on. Olin, tai puhuin niistä jo viime kerralla, enkä nyt lähde käsittelemään tätä tekstiä sinänsä, koska olette varmasti sen lukeneet. Ja siihen menisi aika pitkä aika, jos lähtisin sitä nyt käymään läpi. Mutta menettelysäännöt, muistakaamme, pitää sisällään velvoitteen siitä, että toimikauden alussa täytyy ilmoittaa taloudellisista eduista ja eturistiriidoista, joita mahdollisesti jäsenellä on. Ja jos rikkomuksia tulee, niin silloin meillä on selkeät euromääräiset sanktiot ja myös säännöt siitä, minkälaisia lahjoja jäsen voi ottaa vastaan, kuinka suuria ja kuinka pieniä. Ja koska tämä menettelysääntö pitää ottaa mukaan työjärjestykseen, Työjärjestyksessä on jo artikla 19. 9. Niin, 9. Jossa muistutetaan edellisistä menettelysäännöistä. Ja toinen arkaluontainen asia ovat sanktiot, koska työryhmän hyväksymä teksti pitää sisällään luettelon tietyistä sanktioista, rangaistuksista jotka ovat käytännössä samat kuin 152 artiklassa työjärjestyksessä olevat säännöt, paitsi yksi, ja tähän nyt pyydämme teidän huomioitamme, huomioitanne. 153 kattaa siis nämä. Ne koskevat tiettyjä käytännön sääntöjä, mutta sitten on osa erilaisia sääntöjä, jotka koskevat parlamentin jäsenen käyttäytymistä. Ja työryhmän luettelossa nämä on tavallaan eritelty ja näistä tulee liite yksi. Ja lainsäädännön yksinkertaistamisen nimissä Ehkä pitäisi katsoa vielä tätä 153, jos ovat siis samat sanktiot. Itse olen siis tätä mieltä. Mutta jotta lainsäädäntö toimii hyvin, niin pitäisi mielestäni juuri viitata 153. Ja tässä lisäyksessä ehdotetaan ainoastaan yhtä ainutta lisäsanktiota – parlamentin esittelijän vetäytymistä. Tämä on uusi asia. Ja se on aika looginen asia, koska puhumme parlamentin avoimuudesta ja juuri esittelijän voi kohdistua tiettyä painetta ja siksi pitää olla mahdollisuus siihen, että hän myös vetäytyy tehtävästään. Tämä vaikuttaa aivan loogiselta, mutta nyt täytyy pohtia, miten toimia sanktioiden osalta, jos puhumme pelkästään artiklasta 153, emmekä viittaa liitteeseen 1. Tähän 153 pitäisi siis lisätä tällainen mahdollisuus. Mutta miten tämä nyt sitten on, sitten on käytännössä mahdollista? Sanktioiden soveltamisesta määrätään artiklassa 19 muistaakseni, ja sen mukaan puheenjohtaja voi näin toimia, voi soveltaa sanktioita. Mutta muissa tapauksissa valiokunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, ja tämäkin on siis artiklasta 19, puhutaan, että tietyllä määräenemmistöllä voidaan myös järjestää täysistunto äänestys asiasta. Eli pitäisikö tämä nyt sitten ulottaa koskemaan myös esittelijän tehtävää? Menettelysäännöt työryhmän ja puheenjohtajakokouksen ehdotuksen mukaisesti koskien äh, edustajan toimesta pidättämistä toteaa ainoastaan, tai tähän viitataan puheenjohtajakokouksen määrämällä sanktiolla. Mutta tämä ei sitten vaikuta kaikkiin mahdollisiin tapauksiin. Tässä on nyt kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin se, kuten mietinnössäni on ehdotettu, voitaisiin Eh, pitää esittelijän tointa tiettynä osana edustajan tointa, ja näin tämä kumoaminen voisi päteä myös tähän. Aivan samalla tavalla kuin eh, sovellettaessa sitä muihin tehtäviin. Esittelijä on tehnyt tästä tarkistuksen. jossa sanotaan, mikä tahansa tehtävä, johon parlamentin jäsen on valittu, pitää sisällään esittelijän tehtävän 153 B-kohta. Eli tässä käytettäisiin tätä parlamentin jäsenen tehtävän valittua viittausta. Eli tätä koskien, jos teistä tämä on hyvä asia, niin voimme jättää tarkistuksen. Ja ensin täytyy pohtia sitä, että esittelijän tehtävä, että sitä pidettäisiin samana kuin äh, parlamentin jäseneksi valintaa, on ehkä hieman pitkälle viety ajatus. Mm, koordinaattorit näistä päättävät tai usein päätös tehdään ryhmän sisällä käytettävissä olevien pisteiden perusteella, mutta ehkä tästä voidaan päästä yli. On kuitenkin toinen asia, joka on vielä tärkeämpi, eli sanktioiden taso. Kaikkein vakavin taso on se, että kumotaan koko edustajan tehtävä. Ja koska tämä sanktio on niin merkittävä, on olemassa hyvin varma menettely, jossa puheenjohtaja, kokous ja täysistunto te- tekevät päätöksen. Voidaanko tätä menettelyä nyt sitten soveltaa tähän kumoamistapaukseen? Totta kai voi olla jotakin mietintöjä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä poliittisesti, mutta aina näin ei ole, eli ei ole sama kuin että valiokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kvestorit kumoavat tämän esittelijän tehtävän kuin että kumotaisiin koko mandaatti. On loogista, että täysistunto päättää edustajatehtävän mandaatista, mutta valiokunta päättää periaatteessa siitä, kumotaanko jonkun e-, esittelijän tehtävä vai ei. Eli nyt täytyy katsoa, kuinka valiokunta voisi toimia siinä, kun se päättää, kumotaanko valiokunnan esittelijän tehtävä vai ei. Eli tässä ovat nyt nämä epäröinnin aiheet, joita tässä tekstissä on. Ja näitä meidän täytyy pohtia, jotta voimme täyttää oman velvollisuutemme ja saada tämän tekstin mukaan työjärjestykseen. On myös toinen muutos, josta olemme jo puhuneet, johon ei liity varsinaisia ongelmia, nykymenettelyssäännöissä ei tarvitse puhua interryhmien tai epä... Tai siellä on maininta interryhmien ja epävirallisten ryhmien äh, saamista tuista, ja tätä ei mainita uusissa säännöissä. Ehkä tämä määräys voitaisiin ottaa tässä muodossaan liittyen artiklan 39 mukaan, jossa puhutaan puheenjohtaja 32 kohtaan, jossa puhutaan ryhmistä. Nyt avaan sitten keskustelun, jossa ensimmäisen puheenvuoron on pyytänyt Ferreiro. Kiitos puheenjohtaja. Puheenvuoronsa alussa puheenjohtaja otti esiin tärkeän asian, joka liittyy tähän tänään keskusteltavan aiheeseen. Nyt on hyvin tärkeää katsoa poliittista skenaariota, jossa elämme taloudellisen tilanteen vaikutuksia poliittisen tilanteen heikkenemiseen useissa maissamme. Politiikka on vaikeuksissa on aina osa kansalaisia, jotka eivät hyväksy poliittista toimintaa ja toisaalta sellaisia henkilöitä, jotka tukevat toimintamme, mutta kuitenkin haluaisivat sitä harjoitettavan hieman eri tavoin. Mielipidekyselyissä, joita useissa maissa on julkaistu, on usein tullut ilmi, että poliitikot ovat yksi suurimmista kasvavista huolenaiheista kansalaisten keskuudessa. Eli meidän täytyy katsoa, mitä voimme tehdä, jotta saamme legitiimiyttä politiikalle. Voisimme parantaa sen avoimuutta ja saada toimielimet toimimaan entistä paremmin. Ja tällainen toiminta on todella myönteistä ja välttämätöntä. EU EU-instituutioita kohtaankin on kasvava kritiikkiä. Toisaalta ymmärrän, että tämän mietinnön keskiössä, mietinnön josta nyt puhumme, on se, että kansalaisille välitetään ajatus siitä, että meidän toimielimemme ovat avoimia ja että edustajamme joutuvat noudattamaan moraalista ja menettelyä säännöstöä, joka näin herättää luottamusta kansalaisissa. Ja siksi uskonkin, että työ, jota parlamentin työryhmä on tehnyt, on ollut hyvää. Ja Kasinin työ mietinnön suhteen on sekin aivan yhtä myönteistä. Aivan kuten herra Kasini itsekin toi esiin, tässä pitäisi saada pyörät pyörimään nyt mahdollisimman pikaisesti nämä muutokset aikaan, jotta saadaan lisää luottamusta kansalaistemme keskuudessa ja lisää avoimuutta. On aivan selvää, että tälle tielle on jo lähdetty tässä valiokunnassa. Näin tehtiin, kun hyväksyimme lobbareiden avoimuussääntöjen muutokset. Nyt olemme samalla tiellä Haluamme avautua kohti kansalaisia ja kertoa tarkemmin, mitä teemme, ja haluamme antaa heille mahdollisimman hyvät valvontamahdollisuudet siitä, miten me toimimme, jotta voidaan taata poliittisten toimiemme puhtaus. Toinen asia, josta haluaisin puhua, on yksinkertaisuus. Varmasti kokemukset monissa maissa ovat sen suuntaisia, että mitä yksinkertaisempia, ymmärrettävimpiä, helpompia soveltaa kaikki säännöt ovat, niin sen parempi. Sellaiset säännöt, joita voidaan tulkita eri tavoin, joita voidaan vältellä, ovat yleensä sellaisia, että ne aiheuttavat ongelmia. Ja siksi minä itse tuen yksinkertaisuutta ja sääntöjen suoraa toimintaa ja ymmärrän, että on myönteistä myös tällainen neuvontava komitea, joka voi auttaa parlamentin jäseniä pitämään selvästi mielessään, mitkä ovat heidän velvoitteensa ja mitkä taas heidän toimintansa rajat. Useinkaan, ainakin melko useissa tapauksissa, kun tällaisia sääntöjä rikotaan – niin ihmiset eivät toimi tahallaan. He eivät pyri niitä rikkomaan, vaan näin tapahtuu siksi, että he eivät tunne sääntöjä tai toimien rajoja täysin. Joskus valitettavasti tietenkään näin ei ole. Uskon, että herra Duff varmasti muistaa. Tämän opin hyvin nuorena, kun ryhdyin julkiseen toimeen Espanjassa, niin puhuttiin tällaisesta brittiläisestä toimintatavasta, jolla viitattiin virkamiehiin ja sanottiin, että kun valitaan virkamiehiä, kaikkein tärkeintä on, että heitä kunnioitetaan, koska jos näin ei ole, niin mikään ei toimi, vaikka he olisivat kuinka, kuinka päteviä hyvänsä. Eli tässä kaiken ytimessä on se, että meillä on tällainen komitea, joka voi asettaa selkeät rajat toimille. Ja me tuemme kaikilta osin puheenjohtajan tekemiä ehdotuksia. Ja sitten mitä tulee näihin sanktioihin, en pystyisi, pystyisi nyt itse tällä hetkellä vastaamaan täysin näihin kysymyksiin, vaan teen tämän sitten sähköpostitse joko sihteeristölle tai puheenjohtajalle niin, että otan ryhmäni näkemykset huomioon. Mutta mielestäni on tärkeää, että tässä tehdään ero edustajan tehtävän ja esittelijän tehtävän välillä, koska edustajan tehtävä on suoraan yhteyksissä kansalaisiin, jotka ovat ihmisen tänne valinneet. Ja jos edustajan tehtävä kumotaan, niin tähän johtavat hyvin äärimmäiset syyt. Omassa maassani on esimerkiksi perustuslaki tuomioistuimen päätöksiä, joiden mukaan ainoastaan rikosoikeudellisen syyn takia vaikkapa senaattorin tehtävä voidaan kumota tai mandaatti. No ehkä voitaisiin ajatella, että menettely olisi samankaltainen tai että se tehtäisiin samassa elimessä, mutta tehtäisiin kuitenkin selväksi se, että esittelijän tehtävästä kumoaminen tapahtuisi siksi, että että esittelijä on rikkonut avoimuussääntöjä tai muita, ja tämä olisi poliittinen päätös, kun taas edustajan tehtävään tarvittaisiin hieman painokkaampia, painavampia syitä. Kiitos. Chairman, um, uh, good Puheenjohtaja, hyvää huomenta. mielestäni äärimmäisen taidokkaasti olette onnistunut nivomaan menettelysäännöt työjärjestykseen. Mutta kuitenkin minulla olisi pari-kolme kommenttia, jotka haluan esittää ja varmaan tähän jo varauduittekin. Ensin kysymys esittelijän roolista – ei ehkä ole tarpeen täydentää niitä seuraamuksia tai sanktioita, jotka meillä jo on, niin että sitten vielä valiokunta ikään kuin karkoittaisi tai eväisi tämän esittelijyyden. Tietysti, jos esittelijä on toimissaan toiminut väärin, niin valiokunta sitten voi kieltäytyä hyväksymästä mietintöä. luulenpa, että menettely monimutkaistuisi liikaa, jos sitten vielä tämän tyyppisiä lisäsanktioita sinne lisättäisiin. No sitten interryhmät ja tarkistus kolme. Katsoisin, että olisi tarpeen, että yksityiskohdat taloudellisista eduista Interryhmiin liittyen julkaistaisiin internetissä. Ei riitä se, että kvestoreita tiedotetaan asiasta. Luonnollisesti suurella kunnioituksella kvestoreita kohtaan, jos he eh, ovat täällä paikalla tai vaikka eivät olisikaan paikalla. Joka tapauksessa kyseessä on varsin epäselvä, hämärä ihmisjoukko, joten näin ollen avoimuuden nimissä tiedot pitäisi jakaa internetin kautta näistä interryhmistä laajemmalti. Tarkistuksesta kuusi, jossa puhutaan äh, kysymykseen liittyvästä etikasta – viittaus itsekkyyden puutteeseen, ainakin kielellä, kuulostaa lähestulkoon raamatulliselta käsitteeltä. Epäitsekkyydestä tässä puhutaan. Minusta se ei oikeastaan kovinkaan helposti istu tällaiseen menettelysäännöstöön. Luulenpa, että ranskan kieli oli alkuperäinen tässä kohtaa, mutta en ole nähnyt ranskankielistä versiota. Kenties englanninkielen asiantuntijan apua voitaisiin tässä käyttää, jotta löydettäisiin hieman sekulaarimpi, mallisempi ilmaus sellaisesta ominaisuudesta, johon tällä pyritään. Tarkistus yhdeksän. Tässä oikeastaan vain kysyisin, voisiko syntyä jonkinlainen ristiriita tai sekaannus alakohdan 2b suhteen, ei vaan puhujakorja 2c-kohdan suhteen, jossa todetaan, että kaikki palkallinen toiminta – mukaan luettuna itsenäisenä ammatin harjoittajana pitäisi tehdä julkiseksi. Alakohdassa E lisää tähän vielä 5000 euron kynnyksen per kalenterivuosi. vuosi. Kenties virkamiehet ja avustajat vielä voisivat tässä pohtia, onko tämä täysin selkeä muotoilu. Tärkeää on se, että emme luo sellaisia sääntöjä, jotka vain sitten aiheuttavat lisää kiistoja. Lopuksi, varmaan mukava kuulla, että tämä on jo viimeinen kohta, tarkistus 13. liittyy eettisen komitean toimivaltuuksiin. Kyseessä on tämä neuvoa antava elin. Minusta meidän täytyy vielä selkeyttää, voiko eettinen komitea kuulla syyllistä oletettua rikoksen tekijää, rikkomuksen tekijää. Tässä todetaan, että puheenjohtaja voi kutsua heidät kokoon hyvä näin, mutta sitten kun ajatellaan tätä neuvoa antavaa elintä suhteessa kyseiseen jäseneen, niin katsoisin, että neuvoa antavan elimen pitäisi pystyä kutsumaan oletettu rikkomuksen tekijä kuultavaksi. Tämä kenties voitaisiin todeta, mutta jos asia jätetään täysin avoimeksi, niin se varmasti luo sitten jatkossa monenmoisia ongelmia. Ja, ganz herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja esittelijä. Tämähän on mukavaa keskustelua, johon tässä lähdemme. Huomaan, että valiokuntien kollegoilla on vähän eriäviä mielipiteitä on yksityiskohdissa, mutta ennen kuin puhutaan yksityiskohdista lisää, mielestäni on vielä tärkeää sanoa, että tässä on eri mieltä teknisistä ratkaisumalleista, mutta periaatteessa kai olemme kaikki samaa mieltä. Tämä on aluksi vielä tärkeää sanottavaa mielestäni. Mielestäni tämä on aivan loista mietintö. Ja työryhmän tuloskin on aivan loistava. Oman urani aikana olen kolmatta kertaa mukana siinä, että muutetaan työjärjestystä siksi, että on tullut esiin poliittisia skandaaleja. Minun mielestäni nämä ratkaisut, jotka löydämme, ovat pitkälti hyviä ja tiukkoja, jopa parempia kuin aikaisemmin löydetyt ratkaisut, joten oikein sydämelliset kiitokset siitä. Me emme täällä toimi oman etumme mukaisesti, vaan meillä on tehtävä. Tehtävä, jonka olemme saaneet äänestäjiltä. Ja siihen liittyy paljon luottamusta. Luottamus luo pohjan työllemme ja luottamusta tuhotaan jatkuvasti, jos edustajat eivät toimi tämän mandaattinsa mukaisesti, eivät aja kansalaisten äänestäjien etuja, vaan joko omia tai kolmansien tahojen, jopa saavat tästä jotain korvausta. Tai jos vaikka täällä Euroopan parlamentissa äänestetään tietyllä tapaa Euroopan parlamentin jäsenenä tai toimitaan esittelijänä, valiokunnan puheenjohtajana ja niin edelleen. Jos siis käytetään väärin tätä virkaa, jotta voidaan palvella sellaisia tahoja, joilta on jopa saatu jotain etuuksia. Tämä todella tuhoaa luottamusta ja luottamuksen palauttamiseen menee pitkä aika. Lisäksi tuhotaan poliittisen oikeusvaltion periaatteen, demokratian periaatteita myös. Ja siksi meidän on tehtävä jotain, jotta voidaan huolehtia avoimuudesta ja selkeistä seuraamuksista. me olemme pitkälti jo yksimielisiä tämän tekstin sisällöstä, mutta hiukan toisin kuin Andrew, minä olisin sitä mieltä, että voidaan iloita siitä, että esittelijä, esittelijä ja valiokuntamme puheenjohtaja samalla on esittänyt joitain täydennyksiä. Mielestäni esimerkiksi on tärkeää, että tarkkaan katsotaan esittelijän roolia ja asemaa. Kun esittelijä ottaa tämän tehtävän vastaan, kyse ei ole siitä, että hän voi käyttää tätä valtaa, miten haluaa. Tämä on valta, jota hänelle annetaan parlamentissa, valiokunnasta tai koordinaattoreilta. Ja tämä perustuu tiettyyn luottamukseen siitä, että tämä hoidetaan parlamentin etujen mukaisesti. Ja siksi on oikein, että tämä asema voidaan kumota – jos nähdään, että tätä asemaa käytetään väärin. Jos sitä on selkeät todisteet, sehän on joka tapauksessa tärkeää. Jos joku siis laatii mietinnön ja tiedetään selkeästi, että hän on saanut parlamentin ulkopuolelta jotain etuisuuksia tähän mietintöön liittyen, niin tätä tehtävän hoitamista hän ei voi jatkaa. Miten tällainen asema sitten kumottaisiin esittelijän virka? En ole ihan varma. Puheenjohtaja Kasini, te sanoitte, että tämä hoidettaisiin muuten kuin, samalla tavalla kuin muut valitut tehtävät parlamentin sisällä. Mutta silloin hän ei olisi kyse valiokunnasta, vaan artiklan 7 mukaan nykysääntöjen mukaan tehdään puhemiehistössä seitsemän kohdan, jos luin sen oikein. Eli tehdään ehdotus siitä, että voidaan poistaa esittelijän tehtävä ja se tehdään puheenjohtajakokouksessa. En ole siis ihan varma, pitäisikö tämä hoitaa tämän menettelyn mukaan. Georgiassa Lom sanoi, että ihan viimeisenä sanktiona vasta voi olla se, että kokonaan kumotaan edustajan toimi vasta rikosoikeudellisten päätösten jälkeen. Minä näen tämän vähän toisin. Jos ajatellaan, että kumotaan tämä toimi, johon ihminen on valittu, niin se kai on pienempi päätös kuin, kuin se, että kumotaan nämä eri oikeudet. Eli meillä on tässä ajateltavissa myös perustuslaillisesti, mihin asioihin voidaan puuttua. Me emme puutu tässä sellaisiin asioihin kuin mitä te esititte nyt Espanjassa. Te puhutte siitä, että kumotaan edustajan toimi. No tähän ei pysty muu kuin tuomioistuimet tai mahdollisesti äänestäjät seuraavien vaalien osalta, mutta mehän puhumme nyt niistä asemista, viroista ikään kuin, johon parlamentin jäsen on valittu tällä parlamentin sisällä. Eli minä suhtautuisin näihin kahteen asiaan eri tavoin. Lyhyesti siis Puolan mietintöä ja kiittelisin, kehuisin, koska tämä ehdotus on nyt vielä vähän parempi kuin työryhmän työn jälkeen. Kiitos. Grazie. Prima di dare la parola al collega. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Sondergardenille, haluaisin vielä ottaa esiin tiettyjä asioita. 19 artiklassa todetaan, että sanktioiden langettaminen on seuraava. Kolme viidesosa äänistä, eli määräenemmistö puheenjohtajakokouksessa voi päättää, että poliittisten ryhmien toiminnan kautta voidaan ehdottaa, että kumotaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, kvestorin, valiokunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan – valtuuskunnan puheenjohtajan tai minkä tahansa muun toimen kumoaminen, jos edustaja on tehnyt vakavan rikkeen. Eli pelkkä puhemiehistö ei tässä yksin pysty toimimaan, vaan tarvitaan parlamentin kahden kolmasosan enemmistön äänestystulos. Eli tässä ei puhuta kansan antamasta oikeudesta toimia parlamentissa, vaan kuten Hefner sanoi, parlamentin sisäisestä, parlamentin suoraan jäsenelle antamasta toimesta. Ja ongelmana tässä on se, että työryhmän ehdottama sanktio, joka on siis mielestäni oikea, siitä, että kumotaan esittelijän tehtävä, niin pitääkö tähän soveltaa tätä samaa menettelyä niin, että parlamentti siitä lopullisesti äänestää vai jollakin toisella tavalla? Toinen tapa voisi olla se, että puheenjohtaja kokous tekee päätöksen ja se siitä, tai, tai että puhemiehistö pyytää valiokunnan jäsentä korvaamaan esittelijän, ei kokonaan peruuttamaan hänen toimikauttaan. Mielestäni tämä olisi oikea tapa toimia. Nyt sitten Sondergaard. Eh, tak formand. Øh, jeg er enig med, med dem, som har sagt, at øh, denne diskussion... Kiitos, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että tässä keskustelussa on tärkeää muistaa, että kansalaisten on voitava luottaa niihin, jotka istuvat täällä Euroopan parlamentissa. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että tätä asemaa ei käytetä väärin – tai pyritä sitä kautta hankkimaan taloudellista etua. Tämä on yksi suurista ongelmistakin tässä koko keskustelussa, koska sanktiot, seuraamukset, jos voidaan todeta, että rikkomuksia on tapahtunut, tulisi saada nyt katsannon koska artiklassa 153 ei ole ehkä nyt riittävän tiukkoja sanktioita, jotta ne todella toimisivat pelotteena. Jos esimerkiksi saa maksun lobbaustyöstä ja joutuu maksamaan 2000 euron sakon, niin ei se nyt ole mikään valtava rangaistus. ja verrattuna sitten siihen, että poistetaan päivärahoja ja niin edelleen. Siis tuossa 153 kohdassa olisi ajateltava kai sitä, että keskeistä olisi, että ajatellaan poliittista rangaistusta. Me olemme keskustelleet täällä esittelijän toimesta ja niin edelleen, mutta eikö tässä voitaisiin ajatella julkistamista? 8.5 kohdassahan tähän viitetään – julkaistaisiinko tämä parlamentin nettisivuilla. Tärkeää on ennen kaikkea kai painottaa sitä, että toimitaan hyvin avoimesti, että kaikki nähdään myös parlamentin nettisivuilla. Tämä ei ole niin suuri uhka myöskään, jos tämä tiedon löytäminen on hankala, vaan sen pitää löytyä melko helposti sieltä, että helposti nähdään, jos tällainen rikkomus on tapahtunut. Øh, problem eller en enkel overvejelse i... Yksi huomio ongelma vielä. Kohtiin yksi ja kaksi. En ihan ymmärrä tätä logista rakennetta nyt. Tässä tulee siis ehdotus työryhmältä ja se on kohdassa yksi, jossa puhutaan yleisistä periaatteista ja kohdassa kaksi puhutaan jäsenten tärkeimmistä velvollisuuksista. Jos katsotaan nyt, miltä kannalta lähdetään tätä katsomaan, niin samoissa tapauksissa, sama koskee molempia tapauksia, siis edustajatoimen harjoittamisessa Euroopan parlamentin jäsenet velvoitetaan ja niin edelleen. Tämän kohdassa yksi ja kohdassa kaksi sanotaan ihan samalla tavalla – Euroopan parlamentin jäsenet ovat tointa harjoittaessaan velvollisia. Sitten tämä teksti jatkuu. Eli mikä tässä on nyt erona yleisten periaatteiden, niin kutsuttujen yleisten periaatteiden välillä ja sen välillä, mitä pidämme tärkeimpinä velvollisuuksina? Koska molemmissa tapauksissa puhutaan kuitenkin edustajan velvollisuuksista. Nyt voidaan tietenkin puhua kaikista niistä velvollisuuksista, joista tässä puhutaan. Onko tämä tarkoituksenmukaista? Tässä ehkä on eri katsantokanta riippuen jäsenvaltioista, mutta en minä haluaisi, että minun pitää toimia puolepolitiikan ulkopuolelta. Kyllä minut on valittu tietyn puolueen listoilta, joten en voi olla sinänsä puolueeton. Onkohan minut valittu tänne parlamenttiin työskentelemään – ajamaan ikään kuin yleistä etua. Olettaisin, että täällä on valtavasti näkemyseroja siinä, mitä voidaan pitää yleisen edun mukaisena. Sehän riippuu nyt aivan siitä, katsotaanko asiaa nyt oikeiston, vasemmiston tai keskustan kannalta. Nämä kannat voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan, joten ajattelisin, että parasta saattaisi olla, jos keskittyy keskityttäisiin tässä nyt aivan ratkaiseviin asioihin vain, eli siihen, miten voidaan hyväksyä sellaiset seuraamukset, jotka estävät sen, että joku ottaa vastaan rahaa tai muuta korvausta, lahjoja, esittääkseen tiettyjä näkökantaa täällä parlamentissa. Lopuksi miten voidaan saada kumottua tietty toimi tai asema. Kyse ei ole siitä, että on valittu tänne parlamenttiin. Tuomioistuimet tekevät tätä työtä. Meidän tehtävämme ei ole kumota äänestäjien valintoja. Eli meidän pitää puuttua siihen, mihin tehtäviin olemme parlamentin sisällä valinneet tietyn henkilön. Eli ne, jotka ovat antaneet tämän tehtävän, voivat sen ottaa myös takaisin. Koska tässä pitäisi nyt huolehtia siitä, ettei synny sellaista uhkaa, että tätä käytetään ikään kuin poliittisena seuraamuksena. Joissain tapauksissa tätä oikeutta on käytettävä, jos selkeä enemmistö sanoo, että tässä on rikottu joko kokouksessa tätä valiokunnassa sanoi, että tässä on rikottu sääntöjä, sen pitäisi olla selkeä lähtökohta. Eli ne, jotka ovat parlamentissa valinneet parlamentin jäsenen tiettyyn tehtävään, voivat myös tämän tehtävän kumota. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Gröte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä erinomaisesta mietinnöstä, jonka olette laatinut suurimmaksi osaksi. Olemme hyvin samoilla linjoilla, olemme menossa oikeaan suuntaan ja hyvään suuntaan siitä, että saamme menettelysäännöt. Meillä on tämä avoimuusrekisteri, jonka olemme nyt saaneet alulle. Ja varmasti tältä osin tehtiin viime vuonna myös otettiin tärkeä askel kohti avoimuuden suuntaa. Menettelysääntöjä tarvittiin, koska parlamentissa tapahtui erinäisiä asioita, rikollisia asioita. Ja tuomioistuimet käsittelevät rikollista toimintaa, mutta varmasti meillä kaikilla on oma moraalinen mittatikkumme ja näin on myös julkisuudessa. On siis käsitys siitä, miten kansanedustajan tulisi toimia, mutta Tämä ei koskaan, ei koskaan tule suojelemaan meitä siitä, etteikö tällaista voisi tapahtua uudelleen parlamentissa. Tätä emme voi estää, emmekä sitä, että tuomioistuimet puuttuvat peliin. Mutta meidän täytyy toimia sitä vastaan, ettei synny tällaista yleistä epäilystä, jos näin on kerran aikaisemmin kerran tapahtunut, että se tapahtuisi uudelleen. Täytyy myös ymmärtää, kuinka paljon työtä tähän kaikkeen liittyy. Ja on hyvin monimutkaista päästä sopuun näistä kysymyksistä ja meidän täytyy ottaa huomioon myös se, kuten tässä mietinnössä tehdään, että emme hankaloita toimintaamme parlamentissa siksi, että pari ihmistä ei noudata sääntöjä. Jos tähän puututaan ulkoapäin, niin silloin tämä ei ole enää meidän käsissämme. On hyvä, että tässä pitäydytään yksinkertaisuudessa. Avoimuutta ei saa menettää ja parlamentti ei saa muuttua näkymättömäksi. Ja se, mitä Sondergaard sanoi, oli hyvä asia. Täytyy pitää huolta siitä, että näitä asioita seuraamusmahdollisuuksia ei käytetä mihinkään poliittiseen peliin. Eli kun tällaiseen ryhdytään, täytyy ottaa myös lopputulos huomioon ja estää se, että asioita ei käytetä poliittisesti väärin tai hyväksi. Ja silloin, että jos omaa näkemystä ei saa läpi tai sillä ei saa tukea, niin silloin ei saa lähteä poliittisiin peleihin. Eli siksi tässä on vedetty varsin hyvin yhteen nämä seitsemän kohtaa siitä, kuinka me Afkona voimme toimia tulevien menettelysääntöjen osalta ja sen mukaan, mitä työryhmä on ehdottanut. Eli meidän tulisi noudattaa tätä. Avoimuus on tärkeää. Parlamentti ei saa muuttua näkymättömäksi. Meidän täytyy näkyä julkisuudessa kansanedustuslaitoksena ja lähes tulkoon 100 prosenttia kollegoista pitävät kyllä kiinni moraalisesta säännöistä, joita edellytetään julkisuudessa. Henkilö tai esittelijä, joka ottaa tiettyjä etuja vastaan. No kyllä meillä on tällaista poliittista hygieniaa niin sanotusti. Tämä estää varsin hyvin tällaiset toimet, joten täytyy muistaa, että tässä ei saa mennä kuitenkaan liian pitkälle, koska tämä hankaloittaa kollegoiden työntekoa. Se, että asioita käsitellään valiokunnissa, on äärimmäisen hyvä asia. Usein asioita voidaan tulkita monen suuntaan ja siksi teidän tekemänne ehdotus on todella hyvä. Se tulisi toteuttaa niin, että ensimmäinen 12. tämä saadaan liikkeelle myös täysistunnossa ja saamme koko menettelyn pulkkaan vielä tänä vuonna. Mikrofoni. Niin, niin. Kiitos puheenjohtaja. On toinen asia, No, puhuin tässä puhelimessa, pyydän anteeksi. No niin, ensinnäkin EPPn nimissä haluan korostaa, että olemme yhtä mieltä ja sitoutuneita tähän puheenjohtajan tekemään työhön, hänen reaktioihinsa ja myös siihen, kuinka puheenjohtaja Cassini toi esiin näitä sääntöjä ja kuinka ne liittyvät työjärjestykseen, miten ne saadaan sinne mukaan. Ensinnäkin on poliittisesti tärkeää, että tämä menee hyvään suuntaan ja siksi me EPPllä tulemme tätä tukemaan. Toiseksi, puheenvuorot ovat olleet sisällöltään hyvin mielenkiintoisia, niin kuin useinkin tässä valiokunnassa on, kun asiasta keskustellaan syvällisesti. Huolenaiheet, joita Sönergaard ehkä ensimmäisestä artikloista tuli, toi esiin, eivät ole sellaisia, joita itse ehkä jakaisin, No ketä tässä nyt edustetaan? brittitapaus on er, osoittanut, että me todella edustamme täällä kaikkia, emme edusta vain yhtä tahoa, mutta jokainen voi olla tästä kuitenkin sitä mieltä, mitä haluaa. Joku voi ajatella, että edustaa yhtä poliittista puoluetta, mutta kaiken kaikkiaan edustamme kyllä laajempaa kokonaisuutta. No, mitä sitten tulee näihin itse aiheisiin? jota täällä on otettu esiin. Ja erityisesti niihin huolenaiheisiin, joita puheenjohtaja on ottanut esiin. Sanoisin, että interryhmistä ensinnäkin muistaakseni rekisterin mukaan piti selvittää jo etukäteen, tarjosiko interryhmä jotakin esimerkiksi sihteeristön liittyvää apua tai näin. Nämähän ovat julkista tietoa, eikö näin? Ja näin tulisi olla myös jatkossa. Itse uskon interryhmien tekemään työhön. Ja täällä usein yritä, yritetään torpedoida näiden ryhmien tekemää työtä, mikä on väärin, koska interryhmät usein auttavat konsensuksen löytämisessä – Jos pyrimme ymmärtämään muita tahoja, olemaan heihin yhteydessä, niin siihen interryhmät soveltuvat todella hyvin. Ja tältäkin osin tarvitaan siis avoimuutta. Ja toiseksi puheenjohtaja, puhuitte seuraamuksista esittelijälle, joka rikkoo menettelysääntöjä. Tässä yhteydessä on yksi tärkeä asia, Jos olemme sitä mieltä, että jokin esittelijä ei ansaitse enää tämän asian ja aseman säilyttämistä, niin silloin se täytyy tuoda esiin. Silloin olisin Andrew Duffin käytännöllisen lähestymistavan kannalla. Äänestetään mietintöä vastaan ja näin ehkä päästään tavoitteeseen. Mutta asia täytyy siis tuoda esiin. Ja puheenjohtaja, Käytännössä on niin, että koordinaattorit pisteiden ja muun perusteella päättävät esittelijöistä, mutta joskus käy kuitenkin myös niin, että koordinaattoreiden ehdotuksesta äänestetään valiokunnassa, kuten Traskovskin tapauksessa liittyen Kroatian liittymiseen. Eli voi käydä niin, että valiokunnan mielestä tämä henkilö ei ole soveltuva tähän tehtävään. Siksi minusta näyttää siltä, että logista olisi, että juuri se taho, joka on antanut tehtävän jollekin, voisi myös vetää pois. Silloin, jos menettelysääntöjä rikotaan. Ja mielestäni valiokunnan tulisi kokouksen ehdotuksen mukaisesti toimia tämän suuntaisesti. Ja viimeinen asia, jonka haluan ottaa esiin, ja tässä olen Daffin kanssa yhtä mieltä, neuvoa antavan komitean rooli on tärkeä, kuten Ferrero sanoi. On useita kysymyksiä, jotka eivät ole kovinkaan selkeitä, ja tunnen parhaiten Espanjan kansallisen parlamentin ja on monia tapauksia, joissa ei ole aina aivan selvää, onko johonkin hallintoneuvostoon tai muuhun tahon kuuluva asia eturistiriita-asia. Ja siksi tällä komitealla on suuri merkitys. Ja nykyisissä säännöissä on liikaa valtaa puheenjohtajalla tai puhemiehellä. Eli siinä tapauksessa, kun voidaan todella epäillä onko edustajan tilanne jonkin menettelytapasäännöstön tilanteen mukainen, niin silloin tarvittaisiin useampia tahoja, jotka voisivat käsitellä kysymystä. Ja juuri antava komitea voisi kuulla edustajaa, ja tätä kautta sitten voitaisiin antaa mielipide puhemiehelle. Joten tältä pohjalta haluaisin nyt kiittää puheenjohtajaa hänen tekemästään työstä ja todeta vielä, että EPP kaikilta osin tukee tekstiä ja tekee kaikkensa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman hyvä. Ja kuten täällä sanottiin, meidän täytyy olla kunnioitettuja, mutta meidän täytyy myös ansaita tämä kunnioitus. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Mendes, seuraavaksi äh, Brons. Yes, um, I might not be the first. Niin. En kenties ole ensimmäinen, joka puolustaa parlamentin kunniaa. Toki se on tärkeä asia, mutta tietysti edustan tointa täytyy hoitaa rehellisesti ja suoraselkäisesti. On tärkeää, että säännöissä erotetaan ne jäsenet, jotka tietoisesti ovat korruptoituneita tai rikkovat sääntöjä, ja toisaalta taas ne, jotka, jotka epäselvyyksen takia erehtyvät rikkomaan sääntöjä. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan taloudellisia eturistiriitoja. Tarkistuksessa yhdeksän, DAF viittasi tähän jo aiemmin, yhdeksän E-kohta. Siinä mainitaan luku jos kokonaiskorvaus ylittää 5000 euroa kalenterivuoden aikana. Jos katsotaan 5C-kohtaa, niin siinä mainitaan äh, mikä tahansa palkallinen toiminta. Kenties esimerkiksi on voinut sijoittaa pienen osuuden vaikkapa rakennusfirmaan ja on täysin unohtanut asian. No sitten Täällä puhutaan toisaalla kaikki, kaikista taloudellisista eduista, jotka voivat vaikuttaa suoritukseen. Totta kai tämä on arvostelukysymys. Me kaikki haluaisimme olla suoraselkäisiä, korruptoitumattomia. Ja kaikki voivat sitten panna käden sydämelle ja todeta, että eivät nämä vaikuta minuun. Mutta onko todella näin? Tämä epäselvyys voitaisiin poistaa aivan erityisesti täsmentämällä se, mikä tähän kuuluu ja mikä ei. Ja myös niin, että esitettäisiin eh, hyvin täsmällisiä kysymyksiä, joihin ihmiset joutuisivat vastaamaan. Näin olisi paljon vaikeampaa jälkikäteen todeta, että en ymmärtänyt, että tämäkin kysymys katettiin, kun se olisi tehty jo lähtökohtaisesti selväksi. Ei pidä myöskään käydä niin, että näistä säännöistä tulee ikään kuin ansalankoja, joihin rehelliset ihmiset sitten kompastuvat ja näin joutuvat ikään kuin poliittisen väijynnän kohteeksi tai jonkinlaisen juoninnan kohteeksi. Kiitos. Puheenvuoroa on pyytänyt uudelleen Guerrero. Aivan lyhyesti, jotta ei syntyisi mitään epäselvyyksiä sosiaalidemokraattisen ryhmän kannasta – olen Hefnerin ja puheenjohtajan kanssa yhtä mieltä näistä valitsijan tai edustajan tehtävän toimista. Tässä itse ehkä ilmaisin itseäni aikaisemmin hieman epäselvästi. Kiitoksia. Schöpflin seuraavaksi. Thank you, Chairman. Thank you indeed also. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tästä mietinnöstä. Äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Minulla olisi muutama ajatus. Ensimmäinen liittyy, liittyy neuvoa antavaan komiteaan, tarkistus 12. Vain kysymys. Oletteko varma, että tämä olisi oikea tapa edetä, kun katsomme avoimuuskysymyksiä? He, tämä olisi nimitys eikä niinkään valinta keskustelussa on käynyt ilmi myös se, että tarkoitus on tehostaa legitiimiyttämme Euroopan kansalaisten silmissä, niin parempi ratkaisu voisi olla, että elin olisi valittu eikä niinkään nimitetty. Muutoin äh, tästä syntyy jonkinlainen etuisuus, privilegio. No sitten toinen seikka, joka liittyy menettelytapaan tämän neuvoantavan komitean osalta – Pidetäänkö pöytäkirjaa? Ovatko menettelyt ja päätökset sellaisia, jotka todella kirjataan? Ja muodostavatko ne näin ollen jonkinlaisen ennakkotapauksen? Tämä ei välttämättä olisi huono asia, koska näin voisimme poistaa epäselvyyksiä. Nämä tapauksethan varmasti toistuvat useamman kerran. Ovatko nämä päätökset sitovia? Tämäkin täytyisi päättää. Ja sitten... Advisory committee, yes. Niin, siis neuvoantava komitea. Tarkistus kahdeksan. Epäselvissä tapauksissa jäsen voi pyytää neuvoa neuvoa antavalta komitealta. Komitella pitäisi olla velvoite antaa vastaus tietyn aikajakson aikana, esimerkiksi 15 päivää tai 30 päivää, mutta tätä ei voi jättää epäselväksi niin, että vastaus joskus annetaan. Toinen seikka liittyy taloudellisiin etuihin ja sen kaltaisiin. Taloudelliset edut on määriteltävä varsin äh, kattavasti ja laajasti. Tässä puhun tarkistuksesta yhdeksän. Julkinen sektori ja yksityinen sektori joskus aikoinaan – jakautuivat hyvin selkeästi erillisiksi osiksi, mutta nyt päällekkäisyyttä on varsin paljon. Ihmiset siirtyvät sektorilta toiselle, hyödyntävät kokemustaan ja on kovin vaikea käytännössä erottaa näitä sektoreita toisistaan. Kenties pitäisi löytää sellainen sanamuoto, joka kattavasti sisältäisi esimerkiksi hallintotehtävät, sekinhän voi tuoda mukana tiettyjä taloudellisia etuisuuksia. Esimerkiksi jos toimii paikallishallinnossa, voi syntyä kysymyksiä, jotka liittyvät tiedonsaantiin. On myös puolivaltiollisia järjestöjä, joita täytyisi pohtia. Kyseessä ei ole pelkästään yksityinen sektori, vaan täytyy muistaa, että kyse on valtaoikeuksista, luottamuksesta ja avoimuudesta – se, mitä ihmiset ovat tehneet valtionpalveluksessa on aivan yhtä relevanttia kuin se, mitä he tekevät yksityisellä sektorilla. Kiitos. Honorable Wieland. Wieland seuraavaksi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensin kollega Gooten. puheenvuoron liittyen. Minä voin tukea pitkälti näitä ehdotuksia yleisyydestä ja muista seikoista voidaan keskustella, mutta uskoisin, että varmasti löydämme sopivat ratkaisut. 90 ja 12 tarkistuksiin. 14 vuodessa minun on sanottava, että minulla ei ole tullut kertakaan eteen se, että lobboja olisi lähestynyt – niin, että olisin nähnyt, että jotenkin tuo linja, jota ei saa ylittää, olisi ollut edes näköpiirissä. Joten uskoisin, että ne tapahtumat, joiden pohjalta lähdettiin tätä työtä te- tekemään, niin nämä kollegat, joita lähestyttiin, varmasti etsittiin erityisesti käsiinsä. Espanjan minun maastani tuleva edustaja, no meidän pitää muistaa se, että jos täällä parlamentissa on sellaisia edustajia, joita lähestytään näin, niin meidän pitää kyllä voida asettaa seuraamuksia niille jäsenille, jotka tekevät jotain väärin, mutta myöskin ottaa vastapuoli huomioon. Eli jos minua olisi lähestytty ja ehdotettu jotain sopimatonta, olisin ehkä kääntynyt sitten puhemiehen puolelle ja sanonut, että näin minua on lähestytty ja täällä on varmasti siis sellaisia ihmisiä, jotka pyrkivät ikään kuin ulkopuolelta rikkomaan meidän sääntöjämme, joten edustaja Sanakaan minusta tuntuu, että 95 prosenttia kollegoista tai useampikin toimii oikein tai pyrkii ainakin toimimaan korrektisti. Ja jos joku on tehnyt virheen, niin minusta tuntuu, ettei tällaisia virheitä pitäisi esittää nettisivuilla. Toivon, että siellä hyvät asiat näkyisivät paremmin. Ja kyllä sellaiset, jotka haluavat lukea tällaisia kielteisiä uutisia niin kyllä varmasti tällainen uutinen leviää muutenkin hyvin nopeasti, kuten näistä aikaisemmista tapauksista on nähty. Ja nykypuhemiehen aikana nämä tapahtuivat ja hänellä on ihan oikeutettu halu totta kai saada tämä asia ikään kuin päätökseen kaudella, mutta 9, 92 90 12 kohdat eivät sinänsä riitä, vaan me tarvitsemme myöskin sellaista kulttuuria, että näitä sääntöjä noudatetaan. Tämä neuvoantava komitea, tämä on ikään kuin uutta alaa. Otettaisiinko se käyttöön, kun epäillään rikkomusta? Minusta tuntuu, että sen ei pitäisi antaa ainoastaan suuntaa tässä neuvoa. Jos joku jäsen tulee ja sanoo, että näin on tapahtunut, miten minun kuuluu tässä toimia, niin – ei voida ajatella, että jotenkin ajatellaan, että tässä on ajateltu, ehkä äänestetty kolme, kaksi, että ehkä ajattelisimme, että tämä saattaisi olla näin. Silloin jäsen jää ihan yksin. Hän ei tiedä, mitä hänen kuuluu sellaisessa tapauksessa tehdä. Jäsenet tarvitsevat tässä myös tiettyä oikeusvarmuutta tietääkseen, miten he voivat toimia. Toivoisin, että neuvoaan tai komitea saisi mahdollisuuden, kuten aikaisemmin jo sanoin, puuttua siihen, miten parlamentin ulkopuolelta joku kolmas taho toimii väärin. Eli tämä neuvontava komitea voisi pohtia myös tulevia askeleita tässä mielessä. Minä pahoittelen kovasti sitä, että kohdassa neljä tarkistuksessa yhdeksän Puhutaan täällä hyvinkin paljon tällaista epäselvää kieltä. Eli mikä on, kun puhutaan 27 eri jäsenvaltiosta, mikä on siellä tietty johtava toimi? Ja pystyykö tämä neuvoa antava komitea sitten parlamentissa arvioimaan oikein, minkälaisista rakennelmista on eri jäsenvaltioissa kyse? Valitaan siis jonkinlainen nimitys, joka ei ole oikeudellisesti selkeä ja näin luodaan tilanne, jossa ei ole oikeudellista varmuutta. Tässä ei voi tapahtua muuta kuin, että jäsen, joka haluaa toimia ihan oikein, niin hän on tilanteessa, jossa hän voi vain hävitä. Ei tiedä, miten pitäisi toimia. Ei tässä pitäisi nyt pakottaa ihmisiä toimimaan sääntöjen mukaan, joita ei vielä selvästi ole olemassa. Tässä puhutaan tuloista ja mahdollisista tulevista korvauksista. Tätä ei ole nyt riittävän selkeästi esitetty. Tässä on basareikiä vaikka kuinka paljon. Kohta, tarkistuksen 10 vielä ehdotus. Kun puhutaan lahjan arvosta, tässä jää kokonaan jäsenen määriteltäväksi, miten selvää on, että jo joku on tietyn arvoinen. Ja sitten joudutaan johonkin komitean miettimään, onko se ollut tietyn arvoinen selkeästi. Eli jos joku antaa minulle jonkin taulun, kun olen tavannut jonkun, tai jos on kyse vaikka valokuvasta, jossa on minu, minä ja joku henkilö, jonka olen tavannut, niin se ei ole minkään arvoinen, mutta jos siitä sitten pyydetään, että joku taiteilija maalaa siitä taulun, niin se on ehkä parin tuhannen arvoinen, mutta tämä ei ole ehkä aina ihan ilmeistä. Ehkä tähän pitäisi lisätä vielä kohta kolme. Onhan olemassa sellaisia lahjoja, joista sanotaan, että niistä ei voi kieltäytyä, niillä on ehkä henkilökohtainen arvo. Saksassa puhutaan lahjasta, joka on yli 150 euron arvoinen. Eli paitsi jos korvataan se arvo, joka on yli 1150 euroa. Jos sanotaan, että se on 600 euroa, niin joko siitä pitää kieltäytyä tai maksaa siitä 450 euroa ja kun ajatellaan sitten, että tässä on kyse asioista, jotka ovat lahjoja, ne pitää jotenkin sitten myöskin huolehtia siitä, mihin ne heitetään. Tästä tulee kaikenlaista romua. Jotenkin tästä pitää hyvin turvallisella tapaa sitten päästä eroon, jos halutaan luopua kaikista näistä lahjoista. Eli minä kyllä toivoisin, että perusteluissa vielä viitattaisiin siihen, että tarvitsemme yhtenäisen koskemattomuuden säännön. Jos tässä syytetään parlamentin jäseniä jostain, eli jos hän on tehnyt jotain, mikä on kansallisen oikeuden mukaan rikollista, mutta ei oman, tämä sama sääntö ei koskisi kansallista kansanedustajaa omassa jäsenvaltiossa, niin siinä ei ole oikein järkeä. Eli meillä ei ole esimerkiksi sääntöjä siitä, voidaanko toteuttaa etsintä täällä esimerkiksi jäsenten työhuoneissa. Olaf tässä ja sitten koskemattomuus – ja mitä sitten, jos luopuu heti tehtävästään vai suojellaanko edustajaa vielä edustajatoimen jälkeen? En puhu nyt lahjontatapauksista, vaan siitä, mitä kaikkea jäsenellä saattaa työhuoneessaan olla. Siellä on myös luottamuksellista tietoa. Eli me tarvitsemme selkeästi tähän koko koskemattomuuskysymykseen lisäselvyyttä. Ja toivon puheenjohtaja, että – tässä voitaisiin perusteluissa myöskin vedota osalle, kaikkien niiden, jotka ovat osallisena puoleen, jotta saataisiin tämä asia selvitettyä. Kiitos. E adesso chiede di parlare il collega Messerschmidt. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro on pyytänyt varapuheenjohtaja Messerschmidt. Det, e, formand. Øhm, først vil mig med Haluaisin alkuun keskittyä avoimuuden periaatteeseen. Tässähän voitaisiin ajatella niin, että suhtauduttaisiin pikemminkin ennaltaehkäisevästi kuin niin, että sitten maksatetaan sakkoja jälkikäteen. Avoimuus on näin ollen keskeistä. Jos on tehty päätös, että moraalisia sääntöjä on rikottu, on meidän kaikkien etujen mukaista, että tämä tulee tietoon mahdollisimman pikaisesti. Jos me haluamme, että näillä säännöillä on vaikutuksia parlamentin jäsenten tehtävän hoitoon, niin kaikista, kaikista tehokkain sanktio on se, että valitsijoille annetaan tietoa siitä, että eettisiä sääntöjä edustaja on rikkonut. Ja tässä täytyy muistaa sekin, että Euroopan parlamentin sivuja voitaisiin käyttää internetissä Vääriä tietoja tietenkään ei saa välittää, mutta voi olla, että internetin kautta sitten väärätkin tiedot äärimmäisen nopeasti leviävät. Aivan niin kuin edustaja Södergaard sanoi, niin minusta olisi hyvä, että tarkistukset 6 ja 7, eli nämä positiiviset ja negatiiviset seikat, olisivat mukana yleisperiaatteissa. Siellähän on ikään kuin myönteinen kommentti eh, siitä, mitä jäsenen tulee tehdä, mitä velvollisuuksia hänellä on, ja toisaalta taas kielteinen lista niistä asioista, joita ei pidä tehdä. Sitten artikla 2b, jossa puhutaan korruptiosta. Niin kuin edellinen puhuja totesi, korruptio on kiellettyä myös kansallisessa lainsäädännössä. Meillä on todennäköisesti 27 erilaista käytäntöä sen suhteen, miten toimitaan korruptiotilanteessa. Kansalliset parlamentit ja kansallinen lainsäädäntö tämän määrittelee. Tässä syntyy kyllä ongelma, jos on Euroopan parlamentin jäseniä, jotka on valittu kahdesta eri maasta ja jotka tekevät samantapaisen teon, niin yksi kansallisten sääntöjen mukaisesti eh, saa osakseen vaikkapa sanktion, joka liittyy päivärahoihin ja toinen sitten samasta rikkeestä joutuu jopa vankilaan, kun hänen koskemattomuutensa poistetaan. Pitäisi täsmentää se, mitä tarkoitetaan korruptiolla. Ja että että seuraamukset ovat sitten eh, suhteessa rikkeeseen. Kansalliset viranomaiset ensisijaissa käsittelevät lahjontatapauksia, korruptiotapauksia ja tämähän johtaa siihen, että eh, koskemattomuus poistetaan. Jos on epäilys korruptiosta, niin koskemattomuus poistetaan ja päätös tehdään sitten kansallisessa tuomioistuimessa. Korruptiota täytyy käsitellä paljon täsmällisemmin kuin mitä tässä mietinnössä luonnostellaan. Toinen seikka on se, että jos tämä neuvoantava komitea päättää esimerkiksi päivärahojen epäämisestä, Päättävätkö koordinaattorit sitten, että esittelijä menettää tehtävänsä ja tämä annetaan sitten toisen ryhmän tehtäväksi vai sitten päättävätkö ryhmät tästä asiasta? Jos tietty henkilö koordinaattoreiden kokouksessa nimitetään ja jos hän ei voi olla enää esittelijän toimessa, niin asia sitten palaa koordinaattoreiden käsiteltäväksi. E-, e-, eivät ryhmät, puolueryhmät päätä siitä, kuka korvaa henkilön, jonka tehtävä on evätty. Minä katson, että tässä mietinnössä on paljonkin myönteisiä seikkoja ja kollegat ovat monista asioista yhdellä eh, samalla, samalla linjalla, mutta kuitenkin koskemattomuuden poistaminen tai jos poistetaan päivärahoja, niin näissä asioissa täytyy olla paljon täsmällisempi. Kiitos. Onorevole Hefner, di nuovo chiesto Hefner on pyytänyt uutta puheenvuoroa. Ich wollte nur ganz kurz... Äh, niin halusin vain ihan lyhyesti vielä kommentoida tuota peruskysymystä, miten me suhtaudumme esittelijöihin. Suoraan sanottuna olen vielä vähän katsonut tätä tämän kokouksen aikana, mutta jos oikein nyt ymmärsin, niin alun perin kohdassa seitsemän työryhmän tekstissä on ikään kuin kaksi eri sanktion menettelyä. Asta d ensin, jossa puhemiehellä on lopullinen päätäntävalta ja sitten E-tapauksessa ainoastaan, jossa puhutaan siitä, että koko parlamentin jäsenyys kumotaan, niin se menee ensin puhemiehistöön kolme viidesosaa ja kaksi kolmasosaa sitten vielä täysistunnossa päättää. Näin siis, mutta puheenjohtaja Kasinin kysymys on, miten tämä nyt käsiteltäisiin. Tavallaan tämä pitäisi hoitaa niin kuin muut valitut tehtävät. Minulla on vähän tällainen nyt tunne, en pysty tämän tämän ehkä ihan, ihan varmasti esittämään, mihin se pitäisi asettaa, mutta tämä on mielestäni erittäin nyt suuri este. Eli jos ajatellaan kahta nyt mahdollista menettelyä, niin jos ymmärsin puheenjohtaja Kasinin oikein, niin puhuttiin siitä, että käsiteltäisiin tätä kuten muita toimia parlamentissa. Kun puhemies voi päättää sellaisista sanktioista, jotka ovat pienempiä kuin edustajatoimen kumoaminen, siis se, että ei saa osallistua istuntoon tai määrätään tietyt päivärahasanktiot, niin kyllä koko edustajatoimen kumoaminen on aivan eri tason asia. Tänä päivänä olisin valmis puheenjohtaja teitä seuraamaan ehdotuksessa, mutta tämän asian voidaan ehkä palata. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kaikki muut kysymykset, jotka ovat tulleet esiin, tuntuvat nyt ihan sellaisilta, että ne voidaan selvittää. Te huolehditte siitä, että parlamentteihin kasvaa valtavat kasat tällaista romua ja miten voidaan tämä arvo määritellä ja miten siitä tulee jälleen arvokas esinetavara jollekin, joka on puhtaan menettelyn kautta toiminut ja huolehtinut siitä, että häneen ei voida vaikuttaa tällaisen lahjan antamisen kautta. Se on ihan oikein ja hyvä, mutta nämä ongelmat on kaikki vielä ratkaistava. Mutta pyysin puheenvuoroa siksikin vielä, että kiinnitin huomiota siihen, että tässä käydään samalla keskustelua siitä, miten ymmärrämme itsemme parlamentin jäseninä vielä. Siksi vielä virkkeen verran edustaja Söndergaardin puheenvuoron ensimmäisessä osassa ne sanoitte, että täällä puhutaan siitä, että ajetaan yleistä etua. En halua ajaa yleistä etua, vaan tietyn puolueen linjaa. Ja minua jotenkin ärsytti tuo ajatus – kun tämähän on juuri parlamentin ajatus, että meillä on hyvin eri katsantokantoja näkemyksiä siitä, mikä olisi yleinen etu kommunisteja, liberaaleja, kaikkia parlamentissa niin kuin kuuluukin olla. Mutta kuitenkin toivoisin, että yleisesti ottaen ei katsota, mikä on oman tai pienen ryhmän edun mukaista, vaan yleisen edun mukaista. Sanon tämän siksi, että ymmärsin kommunismin alun perin ajatuksena, joka ei taas käytännössä osoittautunut ihan sellaiseksi kun mitä ajatukset alun perin olisivat olleet. Siksi haluaisin tämän vielä sanoa. Kiitos. Kiitos. Ähm, Aivan lyhyesti. Voin jatkaa sitä, mitä Wieland sanoi erityisesti mitä tulee erilaisten oikeuskäsitteiden soveltamiseen, haluaisin viitata kahteen asiaan. Minustakin on äärimmäisen tärkeää, että neuvoantava komitea ei anna ainoastaan suuntaan antavaa neuvoa, vaan se voi todella antaa päätöksiä yksittäisten jäsenten toimien osalta. Viimeksi puhuin tarkistuksesta 12, eli lahjat ja edut. Itse kuulun pienempään poliittiseen ryhmään. Pidän usein esitelmiä Saksassa ja usein minun täytyy yöpyä näillä paikkakunnilla. Itse asun Pohjois-Saksassa ja näitä yöpymiskustannuksia ei parlamentti useinkaan korvaa, vaikka nämä kuuluvatkin virallisiin tehtäviimme, joten usein näin sitten tila- tilaisuuden järjestäjä maksaa nämä kulut. Jos olemme neljän tai viiden tähden hotellissa – niin useinkin siinä ollaan tässä hotellikaton hujakoilla muutama euro alle tai yli. Tämä on keskimääräinen hinta. Noin 150 euroa. Eli olisi hienoa saada selkeät säännöt siitä, että joka kerta kun meille maksetaan yöpyminen, joka on siis välttämätöntä, emme joutuisi joka kerta pyytämään neuvoantavalta komitealta lupaa siihen, kuuluuko tämä toimi nyt sitten sataprosenttisesti parlamentin toimintaan vai ei. Ja sitten vielä lopuksi tarkistus yhdeksän tulot Olisi hienoa saada hieman selvennystä tästä. Kaksi esimerkkiä. Saksassa voi olla niin, että avioliitossa esimerkiksi maanviljelijän omaisuus on sataprosenttisesti myös hänen puolisonsa omaisuutta. Hän ansaitsee sen näin työvoimansa kautta. Ja tämä täytyy sitten täälläkin ilmoittaa ja siksi tähän voitaisiin lisätä pieni lisäys siitä, miten järjestelmä todella toimii. Ja toinen esimerkki, jos itse katson omaa toimintaani niin notaarina tai juristina, niin tähän tietysti liittyy toimia, joita tein esimerkiksi kolme vuotta sitten ja saan niistä vielä korvauksia. Ei voi syntyä väärä kuva siitä, etten toimisi täällä parlamentissa. Ja siksi haluaisinkin, että tätäkin selvennettäisiin ja todettaisiin, että kyseessä ovat sellaiset korvaukset, jotka ovat peräisin ajalta jo paljon ennen edustajan toimeni alkua. Meidän täytyy välttää väärän käsityksen antamista. Usein lehdessä sanotaan, että edustaja X tienaa näin ja näin paljon työnsä lisäksi. Ja silloin ihmiset pohtivat, että no kuinka paljon hän käyttää sitten aikaa kaikkeen muuhun toimintaan kuin parlamentissa toimimiseen, vaikka nämä asiat ovat tapahtuneet jo paljon aikaisemmin. Eli tämä olisi myös asia, joka pitäisi mietinnössä vielä jossakin kohdassa selventää. Kiitos. Mendes de Vigo, vielä lyhyesti. Samoin Grote, ja Sondergaard. Kaikki voivat tehdä lyhyen lisäyksen. Aivan lyhyesti haluan onnitella Messer ja hänen puheenvuorostaan. Hän on todella oikeassa. Mutta jos lähdetään uudistamaan säännöstöä, niin koskemattomuuspöytäkirjan emme voi tässä nyt puuttua. Eli emme voi lähteä muuttamaan näitä sääntöjä, jotka ovat edelleen kansallisen toimivallan alaisia. Jos tämä olisi mahdollista, niin kyllä me sinua tukisimme. Grazie. Kiitos, Roxy Grote. Ich hätte mal Frage, was die Berichterstattung... Niin, esittelin vielä. Kuinka usein on käynyt niin, että esittelijä on joutunut luopumaan mietinnöstään tai että hän on itse luopunut tästä tehtävästä. Siis poliittisesti, jos ei ole tyytyväinen äänestystulokseen, niin, niin silloin tiedän, että näin voi käydä. Mutta minä olisin nyt mielelläni halunnut kuulla, miten paljon aikaisemmin tällaisia tapauksia on ollut, joista me nyt keskustelemme, kun puhumme sanktio mekanismeista. Me ehkä voisitte vastata minulle tähän. Tiedän, että tämä on hyvin monimutkaista eikä ihan ole valmiina ehkä tätä tietoa välttämättä. Honorevole Sondergaard. Kiitos, edustaja Sondergaard. Tack. Helt kort herr Hefner. Altså, jeg, ikke... Kiitos. Aivan lyhyesti Hefnerin suuntaan. En halua lähteä keskustelemaan kommunismista edustaja Hefnerin kanssa. En ole valmistautunut tähän lainkaan. Haluaisin vain todeta seuraavaa. Se, mistä me nyt keskustelemme täällä, me olemme muodostamassa tässä velvoitetta palvella yleistä etua. Eli siis sitoutuu työskentelemään yleisen edun nimissä, mutta tällaista velvoitetta ei voi mitenkään verifioida. Me emme ole samaa mieltä siitä, mikä on yleinen etu. meillä voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä yleisestä edusta. Miksi pitäisi olla sellaisia nimityksiä tai otsikoita, joille meillä ei ole selkeää määritelmää ja näistä muodostuisi meidän velvoitteitamme? Mitä tarkoittaa sitten puolueettomuus? Totta kai, kun me teemme päätöksiä, me olemme puolueellisia lähestymistapamme perusteella – nämä ovat ikään kuin tyhjiä sanoja, onttoja sanoja, jotka eivät tarkoita mitään käytännössä. Äh. Ihan lyhyesti. Politiikka kai on sitä, että ajetaan yleistä etua. Todella pitäisin tästä nyt kiinni, että siitä on kyse politiikasta. Ja toiseksi kaikki sanktiot, joista tässä puhutaan, ei ole sellaisia, että Hefnerin tai Sönnegodin asetet, heille asetettaisiin jotain sanktioita, jos he eivät aja yleistä etua, vaan tässä puhutaan kyllä toisenlaisista rikkomuksista. Kiitos. Bene, reagisco a questa conversazione. Kiitos. Vastaisin nyt, tai käyttäisin loppupuheenvuoron tämän hyvin värikkään keskustelun jälkeen. Joku täällä sanoi, en ole ihan varma, kuka se oli, kun puhuttiin tämän parlamentin jäsenistä, jotka tekevät kaikki kaikkensa ansaitakseen kansalaisten äänestäjien luottamuksen ja siksi tarvitaan avoimet säännöt. Tiukat säännöt. Säännöt, jotka koskevat yksittäisten parlamentin jäsenten toimintaa ja tämä varmasti vahvistaa sen toiveen, joka meillä oli. Me haluamme saada varmasti tämän työn nopeasti päätökseen, kuten joku teistä sanoikin. Kuten tässä muistutettiin, nämä muutokset ovat perua eri tapauksista täällä parlamentissa, jotka liittyvät korruptioon. No, olipa tämä nyt sitten oikea korruptiota vai ei. No, me huolestuimme tästä ja meistä tuntui, että meidän tuli osoittaa, että parlamentti haluaa olla avoin. Ja siksi menettelysäännöissä on tällainen ilmoituselementti ja se, että ollaan esillä. Ja tässä täytyy toimia nopeasti, muuten millään ei ole merkitystä. Tiedän, että työryhmä on verrannut kansallisten parlamenttien menettelysääntöjä keskenään – Ja tämä välittyy sitten meille. Ja tässä ehkä meidän menettelysäännössä me halutaan mennä vielä hieman pidemmälle, eli olla näiden kaikkien kansallisten menettelysääntöjen yläpuolella. Eli sitten täytyy pohtia, pitääkö tässä jättää nyt kaikki vähempiarvoiset kysymykset huomiota ja keskittyä vain olennaiseen. Otin ylös kaikki huomiot. Minun täytyy tietysti pohtia vielä näistä monia hyvin syvällisesti. ja vielä voi kaikkia niitä kommentoida, mutta joitakin asioita kyllä. Joitain asioita olen jo tuonut esiin, eli sen, että tehdään ero edustajan toimen, joka tulee kansalta välillä, ja parlamentin antaman toimen välillä. Näyttäisi siltä, että kaiken kaikkiaan halutaan mennä siihen suuntaan, että jos kyseessä on esittelijän toimi, niin silloin valiokunta päättää. Siis se valiokunta, johon esittelijä kuuluu. Työryhmän ehdottomassa tekstissä, toistan tämän vielä, koska tämä on mielestäni tärkeä asia, otetaan käyttöön uudenlainen sanktio, jota ei alun perin 153. ollut. Ja tämä jätetään tavallaan toiseksi viimeiseksi sanktioksi. Ja viimeisenä sanktiona olisi se, että koko edustajan toimi voidaan kumota. Ja toistan tämänkin vielä. Tähän liittyy vakuus tai takuus siitä, että puheenjohtajakokous voi viedä tämän täysistunnon hyväksyttäväksi ja kummassakin tarvitaan määräenemmistön tuki, jotta ei synny tällaista poliittista peliä. Ja neljäs sanktio taitaa olla tässä luettelossa, jota työryhmä on ehdottanut. En haluaisi tässä nyt puhua vääristä asioista, siis neljäs sanktio. Siinä puhutaan siitä, että jos menettelysääntöjä on rikkonut esittelijä mietintöä laatiessaan, niin puheenjohtaja voi siirtää tämän kysymyksen puheenjohtajakokoukselle. Mutta kohdassa neljä ei sanota siis sama asia kuin vitosessa, eli että puheenjohtajakokouksen pitää soveltaa 19 artiklaa Eli voidaan joko ajatella, että puheenjohtajakokous tekee päätöksen, tai sitten toisaalta, että se palauttaa sen valiokunnalle. Mutta minusta tuntuu, että valiokunnan pitäisi tehdä lopullinen päätös, koska tämä asia on sieltä peräisin. Mutta totuuden nimissä, jos sanktio on se, että koko koko edustajan toimi puretaan, niin silloin tarvitaan täysistunnossa kahden kolmasosan enemmistö, eikö niin? Jos taas tässä toimisi valiokunta, niin tarvitaanko silloin valiokunnassakin kahden kolmasosan enemmistö? No logiikka sanoisi, että kyllä, mutta pyydän teitä pohtimaan tätäkin asiaa. Totta kai voitte jättää kaikki mahdolliset tarkistukset tähän tekstiin, jota haluatte. Meillä on vielä aikaa pohtia tätä, mutta yhden asian haluan vielä todeta. Esimerkiksi tässä neuvontavan komitean kysymyksessä tämä komitea ei päätä, vaan se antaa todella neuvoa, eikä tämä neuvo ole mitenkään sitova. Mutta on kuitenkin totta, että kyllä tässä on joitakin menettelyyn liittyviä ongelmia, aivan kuten Daft totesi. Ehdottamani teksti, joka on siis työryhmäteksti, on sen mukainen, että puheenjohtaja kuulee tätä epäiltyä. Ja missään ei sanota, että häntä kuulisi myös neuvontava komitea. Ehkä tähänkin tarvittaisiin jotakin sääntöjä. Voidaan kuvitella, että tämä neuvontava komitea ensin laati sääntöjä ja sitten puhe, puhemies hyväksyy sen. Mutta viimeinen tarkistus, jonka olen jättänyt ja joka vastaa työryhmän tekstiä, toteaa, että puhemiehistö, tämä on siis tarkistus 14, hyväksyy menettelysäännön soveltamiseen liityt, liitetyt säännöt. Päättää näiden menettelysääntöjen täytäntöönpanon toimenpiteistä, kuten valvontamenettelystä, ja saattaa tarvittaessa 4 ja 5 artiklassa ilmoitetut määrät ajan tasalle. Eli puhemiehistö voisi laatia mahdollisesti myös säännöt koskien tätä neuvoantavaa komiteaa. on artiklasta yksi Työryhmä oli valmistellut yhtenäisen tekstin, jossa puhuttiin yleisesti noudatettavista periaatteista. Ja näytti siltä, että neljän kohdan luettelossa kaksi viittasivat tällaiseen neuvoa tai suuntaa antaviin kysymyksiin. Eli että parlamentin jäsenen tulee toimia suoraselkäisesti No, ehkä tässä käytetyt sanat eivät aina vastaa kaikkia konkreettisia kysymyksiä, mutta kohdissa kolme ja neljä taas luetellaan tällaisia konkreettisia tilanteita, joissa puhutaan esimerkiksi lahjoituksista, niiden vastaanottamisesta ja siitä, että rikotaan velvollisuuksia, ei niinkään siitä, että rikotaan tiettyjä periaatteita. No, voitte tietysti kritisoida myös tätä lähestymistapaa jättää tarkistuksia tästä, mutta minusta terminologian puitteissa oli järkevää tehdä ero periaatteiden ja konkreettisten velvoitteiden välillä. Ja sitten se, että onko kumottu aikaisemmin tehtyjä tehtäviä. No sanktiona tällaista ei ainakaan ole tehty, koska tähän ei ollut aikaisemmin mahdollisuutta menettelysääntöjen puitteissa. Tästä en voi sanoa tämän enempää. Sitten interryhmät. Aivan kuten Mendes totesi, meillä on jo nyt sääntö siitä, että täytyy tehdä tietty ilmoitus näihin liittyen nykyisissä menettelysäännöissä, mutta työryhmän tekstissä tämä unohtui. Se jäi kokonaan huomiota, joten siksi sanon, että tätä kohtaa tulisi vielä pohtia. Jos otamme käyttöön seuraamuksia, tai koska tätä alun perin ei tässä ollut mukana, niin pitäisi kuitenkin pohtia, pitäisikö se nyt mainita vielä uudelleen interryhmien yhteydessä. Sitten Bronze. Neljäs kohta tarkistuksessa yhdeksän. Sanotte, että se vaikuttaa liian yleisluontoiselta. Sanotte, että kaikki muut jäsenen kustakin ensimmäisen alakohdan mukana ilmoitettavassa kohdasta ja niin edelleen tulot pitää ilmoittaa, mutta tämä on tietty sääntö, jota ehdotetaan. Tässä on tavallaan taustalla pelko siitä, että lainsäätäjä unohtaisi joitakin asioita, ja siksi tällainen ehdotus on tehty. Sitten komitea, kuka sen valitsee tai nimittää. Työryhmässä puhuttiin siitä, että puhemies tekisi tämän päätöksen, jotta vältyttäisiin tällaisilta poliittisilta ratkaisuilta. Tässä puhemiestä pidetään ylimpänä tahona, joka voisi tehdä tämän päätöksen. En nyt lähtisi vastaamaan muihin kohtiin, vaan katsoisin tässä nyt hieman tulevaisuuteen. Kaikki ne tapahtumat, jotka ovat tämän menettelysäännön muutoksen taustalla, ovat sellaisia, että olen huomannut, että me pyrimme takaamaan parlamentin jäsenten korrektiuden ja me rankaisemme sellaisia parlamentin jäseniä, jotka lankeavat korruption polulle. Mutta kuka sitten rankaisee niitä, jotka korruptoivat? Tällaista voi tapahtua parlamentissa, mutta myös yksittäisissä jäsenvaltioissa. Lissabonin sopimus ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta ovat mielestäni sellaisia, että nyt pitäisi tarttua niihin uudestaan ja pohtia myös AFKO valiokunnassa pelkästään toimielimellisestä näkökulmasta – mahdollisuutta artiklassa 86 sitä, että saataisiin tällainen eurooppalainen syyttäjä, jonka tehtävänä olisi se, että hän tutkisi ja käsittelisi mahdollisia rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja 86 kohdan viimeinen alakohta pitää sisällään myös sen, että tällainen syyttäjä voisi olla toimivaltainen kaikissa vakavissa rajat ylittävissä rikoksissa. Totta kai tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja saattaa astua jäsenvaltioiden rikosoikeuden varpaille. Mutta täytyy muistaa, että tällä hetkellä on hyvin vaikea puuttua tällaisen rajat ylittävän toimintaan, erityisesti Schengenin alueella – Meillä ei ole mitään yksittäisiä yhtenäisiä sääntöjä, joiden kautta voidaan puuttua tällaisiin tapauksiin. Siksi pitäisi pohtia tätä syytteen roolia. Tässä ei ole kyse siitä, että jäsenvaltioilta otettaisiin rangaistusvaltaa pois, vaan tässä on kyse siitä, että kaikki tutkimukset olisivat johdonmukaisia, jotta kansalliset tuomarit voisivat sitten toimia näissä asioissa. Mitä tapahtui kolmen lehdistön edustajan tapauksessa, kun he tulevat parlamenttiin, pyrkivät korruptoimaan jäseniä. No, tämä olisi yksi näistä tapauksista. Tässä tarvittaisiin ainakin minimitason harmonisointia, jotta voisimme estää sellaiset toimet, jotka ovat mahdollisesti haitallisia parlamentin kannalta, joita emme halua. Ja sitten tapaus Pariisista ja Ranskasta ja syyttäjistä – Tämä asia oli myös mielestäni oikea ottaa esiin täällä. Tässä kaikki. Tarkistusten jättämisen määräaika. Jos haluamme päästä tässä nopeasti loppuun, niin tarkistukset pitäisi jättää viimeistään 27.10. kello 9, jotta voidaan äänestää ylimääräisessä kokouksessa – joka voitaisiin järjestää Strasbourgissa 14. marraskuuta. Jos teille tämä sopii, niin näin sitten toimimme. Tästä tulikin aika pitkä keskustelu. Jos teillä on nyt halua jättää tarkistuksen, niin teillä on ainakin paljon materiaalia tähän. Nyt sitten voimme siirtyä eteenpäin käsittelemään kansalaisaloitetta. Edellisessä kokouksessa koordinaattorit käsittelevät tähän liittyen kahta mahdollisuutta. Eli miten voidaan mahdollista tai valmistautua tämän aloitteen soveltamiseen, jonka pitäisi olla toiminnassa helmikuusta 2012 lähtien. Hefner on pyytänyt, että valiokuntamme pyytäisi lupaa laatia oma-aloitemietintöä ja Gurmai mutta minulla on myös kirje Lamassuurilta, joka ei tänään päässyt paikalle. Ovat kuitenkin sitä mieltä, että tässä pitäisi toimia työjärjestyksen nojalla, joten nyt minä voin ainoastaan antaa tässä puheenvuoron Gurmaille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelun tavoitteena luonnollisesti on määritellä se, miten haluamme täytäntöön panna kansalaisaloitetta ja päättää parhaasta menettelytavasta niin, että soveltaminen toteutuu. Aivan niin kuin puheenjohtaja mainitsi, edustaja Lamassu ei voi olla paikalla, koska hän on johtamassa budjettivaliokunnan kokousta, mutta niin kuin tiedätte, kansalaisaloitesäännöissä säännöissä määrätään, että Euroopan parlamentissa järjestetään julkinen kuulemistilaisuus silloin, kun aloitteen tukena on miljoona kansalaista. Toivottavasti näitä tulisi useampaankin otteeseen käsiteltäväksi ja olen iloinen, että komission neuvosto ovat paikalla, koska tämä on meille hyvin mielenkiintoista yhteistä työtä. Kyseessähän on täysin uusi asia. Olemme ikään kuin kartoittamattomalla tiellä. Minä itse yhdessä edustaja Lamassuurin kanssa olemme pitäneet tämän asian mielessämme kirkkaina ja olemme todellakin pohtineet asiaa pitkään. Kun mietimme tarvittavien muutosten muotoa, niin mehän tarvitsemme helpon, nopean menettelyn niin, että asetus tulee voimaan ensimmäinen huhtikuuta 2012. Me haluamme ehdottaa muutosta, tarkistusta artiklan 212 perusteella työjärjestykseen. Se on tässä mukana, niin ei tämä kovin vaikea asia ole. Ja luonnollisesti hyvän yhteistyön hengessä haluaisimme allekirjoittaa tämän yhdessä Wallisin, Hefnerin, ja teidän muiden kanssa. Vetomusvaliokuntahan on tehnyt loistavaa työtä meidän kanssamme tämän hyvin tärkeän mietinnön tiimoilta. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Kun puhemies Busekille välitettäisiin näitä, niin ne tulisivat sitten valiokuntamme käsiteltäväksi työjärjestyksen mukaisesti ja niistä on mahdollisuus keskustella, jos tarve vaatii. Sitten ne hyväksyttäisiin ja vietäisiin täysistunnon hyväksyttäväksi virallisesti niin, että ne voidaan sisällyttää sääntöihin. Meidän mielestämme tämä menettely tarjoaa runsaat mahdollisuudet keskustelulle valiokunnassa ja varmistaa sen, että voimme olla ajoissa valmiina ensimmäinen huhtikuuta mennessä ensi vuonna. Tämä määräaikakin on hyvin tärkeä. Hyvät kollegat, Hyvät ystävät, Euroopan parlamentilla varmasti on hyvin tärkeä rooli kansalaisaloiteprosessissa, mutta ei pidä unohtaa sitä, että kansalaisaloite on nimenomaan aloite, joka koskee kansalaisia. Se ei ole parlamentin aloite. Tämäkin on syytä pitää kirkkaana mielessä. Euroopan parlamentin roolia ei tietenkään voi ylikorostaa näin ollen. Me emme halua järjestää kuulemista sen takia, että parlamentti voisi vaikuttaa komissioon. Me haluamme sitä, että meillä on käytännön läheinen lähestymistapa. Tämä täytyy muistaa. Euroopan parlamentilla on toimivaltuuksia, joiden kautta se voi tukea kansalaisaloitetta, kuulemiset ja niin edelleen. Te tunnette nämä hyvin. Ne ovat niin itsestään selviä, että emme näe miksi niitä pitäisi omalla mietinnössä vielä erikseen täsmentää. Meidän mahdollisuutemme ovat hyvin avoimia, eivätkä ne millään tavalla rajoita meidän toimintaamme. No, mitä tulee muutosten sisältöön, Alan ja minä olimme aika lailla samoilla linjoilla ja haluamme kuulla teidän näkemyksiänne. Kuulemisen pitäisi olla toimivaltaisen valiokunnan järjestämänä ja muutkin toimivaltaiset, jos toimivalta jaettua, toimivaltaiset valiokunnat voisivat siihen osallistua. Tapauskohtaisesti pitäisi päättää, mikä valiokunta on toimivaltainen vastuuvaliokunta. Kun kansalaisaloite on otettu käyttöön kolmen kuukauden kuluttua, komissiolle asia esitellään ja sitten komissio tekee tästä johtopäätöksensä. Ja luonnollisesti asiasta täytyy automaattisesti päättää puheenjohtajien, valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. Vetomusvaliokunnalla on totta kai kokemusta kansalais, kansalaisten vetomusten käsittelystä. Jos katsotaan, että tarvitaan jonkinlaista poliittista seurantaa, niin vaikkakaan miljoona allekirjoitusta ei olisi, niin vetomusvaliokunta voisi asiaan puuttua tarvitaan jonkinlaista seurantamenettelyä niin, että kansalaisaloite onnistuu tavoitteensa mukaisesti. Järjestäjät ovat tehneet kovasti työtä kerätäkseen miljoona allekirjoitusta ja tämä työ pitäisi tunnustaa. Te varmasti ymmärrätte, kuinka vaikeaa on kerätä tällainen määrä allekirjoituksia. Valiokunnissa äh, jäsenet ovat perehtyneitä tiettyihin aihealueisiin ja totta kai nämä vetomukset täytyy sitten käsitellä näissä valiokunnissa. Työtä vaaditaan paljon järjestäjiltä ja myös allekirjoittajien keräjillä pitäisi olla jonkinlaisia kannustimia. Haluaisin kuulla ajatuksia näistä aiheista. On hyvin tärkeää, että varmistamme sen, että ensin, ennen ensimmäinen huhtikuuta saamme jotakin konkreettista aikaiseksi. Kiitos. Il kollega Hefner. Hefner ja Schöpflin niin ovat seuraavat puhujat. Hefner. Ja, liebe. Niin, hyvät kollegat. Minä tein tämän ehdotuksen valiokunta mietinnöksi jo muutamia kuukausia sitten ennen kesätaukaa kun yksinkertaisesti olen sitä mieltä, että meillä on tässä tärkeä tehtävä. Tämä on tämä meidän lapsemme, tavallaan ja meidän pitäisi nyt huolehtia siitä, että tämä lapsi voi kasvaa järkevään muotoon. Kaiken kaikkiaan on sanottava, tämä asetus on suuri menestys. Parlamentti on voinut kansalaisaloitteen osalta parantaa komission alkuperäistä ehdotusta ja silti on jäänyt kokonaan avoimeksi, tuleeko tästä menestystarina vai ei. Tämä kai riippuu aivan erityisesti siitä, miten menettely luodaan ja miten parlamentin, komission ja kansalaisten välinen yhteys toimii. Se on jäänyt tässä asetuksessa aivan avoimeksi. Hyvin yksityiskohtaisesti on säädelty sitä, miten allekirjoituksia kerätään, kuinka monesta maasta, minkä taulukon mukaan, miten tarkastetaan niiden oikeellisuus, mutta sen jälkeen ei ole ollenkaan tutkittu sitä, miten asia konkreettisesti järjestetään. Tässä syntyy mieleeni monia kysymyksiä. Ja näihin kysymyksiin ei riittävästi ole työllistyksen muutoksessa esitetty Tämä ei koske ainoastaan parlamenttia, vaan tässä on myös toimijoiden välisiä kysymyksiä, parlamentin ja komission välillä siis. Ehkä ihan periaatteellisesti on vielä sanottava, että tämä ei ole mikään päätöksen tekoväline sinänsä, vaan täällä on tällainen osallistavan demokratian väline. Ja jos me tästä nyt jotain hyvää aikaiseksi, niin meidän pitäisi voida järjestää vuoropuhelua. Vuoropuhelua kansalaisten ja toimielinten välillä. Näin kansalaisille annetaan sellainen tunne, että me kunnolla käsittelemme heidän aiheitaan. Emme voi luvata kansalaisille, että jos kansalainen kerää miljoona allekirjoitusta, niin me hoidamme sen asian. Tämä ei ole kansalaisaloitteen tarkoitus. Ja jos nyt on niin, että tässä on kaksi junaa rinnakkain ikään kuin kansalaiset keräävät allekirjoituksia ja toimielimet tekevät työtä ja tässä jotenkin sitten nämä junat törmäävät tai kulkevat ihan eri suuntiin niitä ilman suurempaa suunnitelmaa, niin näin ei mitenkään vahvistettaisi demokratiaa, vaan heikennettäisiin lähinnä – Tämä on siis juuri tärkeää. Miten huolehditaan siitä, että tässä ei kuljeta nyt ihan eri raiteita eikä törmätä, vaan jotenkin voitaisiin yhdistää nyt meidän toimintamme parlamentissa ja komission työ kansalaisten aloitteisiin. Tämä on meidän haasteemme nyt, että tästä saadaan pitkä yhtenäinen juna, joka kulkee samaan suuntaan. Paljon on tehty jo kansalaisaloitteen osalta monissa Euroopan maissa ja muuallakin. Tässä on nyt hienosäätöä paljon, koska emme halua luvata mitään, mistä emme voi pitää kiinni. Meidän pitää siis, riippumatta siitä, mitä kansalaisaloitteita esitetään, pystyä vapaasti ilman painostusta toimimaan omassa tehtävässämme. Siksi tässä pitäisi tarkkaan pohtia sitä, mitä nyt tapahtuu, kun miljoona allekirjoitusta on luovutettu ja on päätetty, että tämä voidaan hyväksyä tämä kansalaisaloite käsittelyn. Tämä kuulemisajatus on esitetty, mutta se oli pitkään hyvin kiistanalainen. sitten kolmikannassa ihan viime hetkellä muotoiltiin kompromissi. Sanottiin, että on pyydetty tällaista kuulemismahdollisuutta. Ja sitten sanotaan, että komission ja parlamentin tulee huolehtia siitä, että tällainen kuulemistilaisuus järjestetään Euroopan parlamentissa, jos se on tarpeen muiden toimielinten kanssa ja komissio on sopivalla tasolla siellä edustettuna. Tämä on siis kaikki jätetty hyvin avoimeksi, muotoiltu varovasti niin, että on turvattava, että näin käy, mutta meidän pitää vastata esimerkiksi siihen, Komissiohan ottaa vastaan nämä aloitteet. Komissio tarkastelee sitä, miten tämä välitetään taas parlamentille ja kuka parlamentissa vastaanottaa tämän aloitteen ja kuka neuvottelee parlamentissa komission kanssa siitä, miten kuulemistilaisuus järjestetään niin, että se sopii meidän aikatauluumme ja komission aikatauluun ja että se toteutetaan sopivalla tasolla ja kuka edustaa komissiota. Järkevältä tuntuisi, ettei menetelmää sovita ainoastaan täällä parlamentissa, vaan sovitaan meidän kesken niin, että tämä myös onnistuu käytännössä. Kuka kutsutaan, kuka edustaa komissiota, minkälaiset aikapuitteet tähän tarvitaan. Olen käynyt paljon keskusteluita parlamentissa ja tästä on hyvin erilaisia käsityksiä. Missä muodossa vetoomusvaliokunnassako vetoomusvaliokunta vaatii sitä, tuo mielestäni ole ihan riittävää minun mielestäni siis tarvitaanko omaa toimielin vai sanotaanko, että vetomusvaliokunta yhdessä toisen vastuuvaliokunnan kanssa. Entä jäsenten oikeudet siellä, kenellä on siellä puheoikeus, ketkä tekevät päätöksiä, kuinka monta kansalaista kutsutaan paikalle, kuka maksaa kustannukset, mitkä kustannukset katetaan, mitkä eivät. Tiedätte, että olen tehnyt tätä työtä pitkään, olen ajanut tätä eri maissa, tiedän mitä kysymyksiä siellä syntyy. Minä toivoin, että saisimme aloite mietinnön nyt, kun se tuntuisi hyvältä työtavalta, jonka kautta voitaisiin keskustella täällä meidän kesken säännöistä. Aloite mietintö e- välttämättä sisältää ehdotuksen, jolla muutetaan työjärjestystä. Se on varmasti tarpeen, mutta – Toivoisin, että voisimme hoitaa tämän asian niin, että ne, jotka joka tapauksessa ovat toimineet tällä alalla, alalla Lama suosita tai Gurmai, ja minä olisimme ainakin tässä työssä mukana. Se vaikuttaisi mielestäni oikein järkevältä. Tärkeää olisi myös se, että tämä tehdään sellaisessa muodossa, että saamme selvitettyä kaikki nämä kysymykset. Ei niin, että keskeisimmät jäävät vielä avoimeksi. Minun kokemukseni näissä yhteydessä on se, että jos kysymys jää avoimeksi, kirjataan jotain työjärjestykseen, joka säätelee mikä valiokunta tai puhemiehistö tai valiokuntien puheenjohtajat päättävät, mutta kustannusten kattaminen, jos nämä kaikki jätetään avoimeksi, niin syntyy vain lisää kiistaa myöhemmin. Ja sitä me emme kaipaa. Me tarvitsemme kunnollisen selkeän menettelyn ja menettelyn tauppa kautta kansalaiset jo tuntevat, että he ovat tyytyväisiä, kun tässä toimii tämä osallistava demokratia. Tavoitteena ei ole se, että tämä koko asia hyväksytään, että se onnistuu vaan Me voimme luvata kunnollisen menettelyn. Ja niin kauan kuin tätä asiaa ei ole hoidettu, meillä on nyt mahdollisuus tästä yhdessä päättää keskustella. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro on Pytön Schäfflin. Thanks to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Gurmaille. Mendesi viikoitui poistumaan, joten puhun ryhmämme nimissä. Edustaja Gurmai on hyvin selkeästi kuvailut, missä tällä hetkellä ollaan menossa. Meidän kantamme on yleinen tuki, mutta yleisesti kaikella kunnioituksella Hefneriä kohtaan emme tue omaa mietintöä tässä vaiheessa. Tietenkään kaikki korjaukset eivät vielä ole mukana, mutta suurin osa niistä. Nyt kun keskustellaan kansalaisaloitteesta, niin, niin kyllä siitä voi tulla menestys. Olemassa oleva menettely voi välttää tiettyjä epäselvyyksiä. Aina jotain pieniä aukkoja jää, tällaista elämää on, mutta uskon, että käytännössä nämä aukot voidaan kyllä ratkaista. Olen samaa mieltä siitä, että me keskustelemme nyt osallistuvasta demokratiasta ja kansalaisyhteiskunnassa käytävästä keskustelusta, mutta ei pidä syyllistyä ylisääntelyyn. Ylisääntelyhän ainoastaan aiheuttaa sitä, että välineet eivät voi toimia kunnolla ja käytännönläheisesti. Silloin kun on hyvin tiukkoja sääntöjä, ne vaativat puolestaan tulkintaa, luovat epävarmuutta ja en ole varma, että tässä vaiheessa tämä olisi oikea lähestymistapa. Pikemminkin pitäisi pyrkiä joustavuuden suuntaan kuin, kuin tiukkuuden suuntaan. Voi olla, että tässä on myöskin jonkinlainen kulttuuriristiriita. Tietyissä kulttuureissa, elämänpiireissä halutaan enemmän sääntelyä kuin toisissa. Tällaista elämä on. Sì, eh, deve parlare però ancora l'onorevole Guerrero. Guerrero on vielä pyytänyt puheenvuoroa ja sitten vastaamme. Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Kun aloitamme järjestelytyön tässä kansalaisaloitetyössä, kun aloitimme, niin silloin meillä oli selvää, että meillä tuli toimia nopeasti, koska tämä oli Lissabonin sopimuksen puitteissa oleva väline, joka suuntautui suoraan kansalaisille. Ja ajattelemme jopa, että se pitäisi käynnistää sopimuksen voimassaolon ensimmäisenä vuonna tai sen lopussa logistisista ja käytännön järjestelyjen syistä eri maissa – Tämä ei kuitenkaan astunut voimaan aina päästi vaan vasta ensi vuonna. Mutta meidän täytyy pitää kiinni kuitenkin siitä, että meidän täytyy saada tämä nyt välittömästi toimeen ilman, että lähdetään mihinkään uuteen pohdintavaiheeseen kansalaisaloitteen osalta. Se, mitä Gurmai ja Lamassur ehdottavat, ovat asioita, joihin tulee nyt siirtyä heti. Ja täytyy muistaa, että kaikki legitiimit huolenaiheet, joita esimerkiksi Hefner on tuonut esiin, johtuvat siitä, että jos, oma, jos kansalaisaloitteen suhteen on kulunut jo tietty aika, niin sen jälkeen täytyy tarkastella, miten se on toiminut. Ja näin luodaan pohjaa tietyille muutoksille, mahdollisille muutoksille, jo, joita sitten voitaisiin ehkä käsitellä oma-aloitemietinnössä, kun taas tällä hetkellä sanomme, että samanaikainen oma-aloitemietintö kuin nämä muutokset eivät, ei välttämättä saisi aikaan mitään muuta kuin hämmennystä. Bronze on vielä täällä listalla. Ja sen jälkeen Otamme Gurmain vastauspuheenvuoron. Yes, the, um... Niin, kansalaisten aloitteesta on puhuttu osallistavan demokratian osana, mutta se on itse asiassa hyvin säädeltyä ja rajallista osallistumista. Siinä on monenlaisia sääntöjä – jossa halutaan esimerkiksi sulkea pois sellaiset eh- ehdotukset, jotka eivät voi olla vakavasti otettavia. No tämä on ehkä subjektiivista, entä se, että ajetaan tiettyjen arvojen mukaisia ehdotuksia, näin ajetaan unionin tulevaisuutta. Ja sitten Sefcovic-komission jäsenen mukaan tämä ei saa olla ristiriitaista EUn periaatteiden kanssa. No tämä jättäisi totta kai pois hyvin selkeästi sellaiset ehdotukset, joilla vastustetaan EUta, mutta myöskin globalismin vastustajat jäisivät ulkopuolelle, koska näin kritisoidaan nykypolitiikkaa. Tällainen säädelty ja rajattu demokratia ajaa vain siihen, että halutaan tukea, määrätään kansalaiset tukemaan nykyhanketta – Parempi olisi, että spontaanisti, kuten monissa maissa on käynyt, lähtisi liikkeelle aloitteita, mutta tällainen ajatus, että saataisiin näin helposti liikkeelle miljoona allekirjoitusta, on kyllä aika liikuttava. Mm, thank you. Gurmai. Eh, Kiitoksia kovasti kommenteista. Olen tyytyväinen, että olette kaikki perehtyneet vaihtoehtoihin. Tässä on kaksi mahdollista lähestymistapaa. Toistan vain sen, että olen nopean, helpon menettelyn kannalla. Kansalaisetkin pitävät käytännönläheisestä lähestymistavasta. Ja uskon, että kokous voi sitten tapauskohtaisesti tehdä päätökset siitä, mikä on vastuuvaliokunta. Näin kaikilla kollegoilla on mahdollisuus viedä vakavasti otettava kansalaisaloitetta eteenpäin. Mielelläni kuuntelen tukeanne tässä hyvin helposti lähestyttävässä ja avoimessa menettelyssä. Kiitos. Altri, mi pare. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Hefner. Niin, tästä puhuttiin jo koordinaattoreidenkin kesken ja oltiin yksimielisiä siitä, että selvitettäviä kysymyksiä on. Ehkä kantamme vähän vaihtelee siitä, miten laaja muutoksia tarvitaan, mutta sisällöllisesti olemme hyvin yksillä linjoilla. Olimme konsensuksessa siitä, että hoidetaan tämä niin, että nämä neljä ihmistä, jotka ovat tehneet paljon työtä tähän mennessä, jatkavat tätä työtä Ainoa kysymys, joka jäi auki ja se haluttiin jättää valiokunnan päätettäväksi, oli se, mikä väline tässä on. Eli tehdäänkö tämä aloite mietintö. Mielestäni aloitemietintö olisi hyvä, koska se antaisi laajan mahdollisuuden katsoa tätä, mutta muutkin mahdollisuudet käyvät. Nämä kysymykset on ratkaistava parhaalla mahdollisella tapaa, erityisesti kollega Schöflingille myös joka puhui, että tässä olisi kulttuurien törmäyksiä. Jos katsotaan, missä tällaiset järjestelmät toimivat, missä eivät, niin voidaan todeta, että on alueita ja maita, joissa nämä toimii. Ja silloin se on hyvin säädelty. Ja silloin kun se ei toimi, niin silloin on jatkuvasti kiistaa siksi, että säännöt ovat epäselvät. Minä haluaisin kyllä harkintaa, mutta ei niin, että pohditaan pohditaan loputtomasti, vaan saadaan lopulta hyvät säännöt ja toivon, että tässä onnistumme. Kiitos. Mi pare però che ci sia una consenso... Näyttää kuitenkin siltä, että on laaja konsensus siitä, että toimimme työjärjestyksen puitteissa. Eli toimikaamme näin. Esittelijät voivat jättää tarkistuksia ja sitten koordinaattorit käsittelevät tätä uudelleen ja päättävät sitten, kuinka aloitteen osalta edetään. Hyvä. Sitten seuraavan esityslistan kohtaan, joka on Tämä on kohta se, seitsemän. Ei vielä sittenkään. Eikö tässä ollut naapuruspolitiikka ensin. Niinhän se olikin. Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleen tarkasteluun on nimetty esittelijäksi DAF. Tämä on lausuntoluonnos, joka on, mietintö on sisällytetty AFETille ja lausunnosta äänestetään, mietinnöstä äänestetään 14. marraskuuta ja nyt DAFilla on mahdollisuus esitellä oma lausuntonsa. Uh, Puheenjohtaja. Komissio on ryhtynyt toteuttamaan suurta uudistusta ja yleisesti myös parannuksena pidettävää uudistusta naapuruuspolitiikkaan. Ulkoasian valiokunnan mietintö – Davidin ja Shivietsin toimesta. Tukee komission ehdotusten yleislinjausta, mutta siinä ei riittävästi kuitenkaan käsitellä tiettyjä institutionaalisia seurauksia, joita sillä on, että naapuruuspolitiikkaa EU:ssa tällä tavalla vahvistetaan. Kyseessä ovat unionin sisäiset seuraamukset ja myös vaikutukset kahdenvälisiin ja monenvälisiin suhteisiimme. Mielestäni me tarvitsemme liikettä kohti kestävämpää puitteistoa suhteissamme naapureihimme. Tässä lausuntoluonnoksessa olen luonnostellut niitä aihe- alueita, jotka mielestäni ovat päähuolen aiheita. Ensimmäisessä kohdassa pohdin naapuruspolitiikan tavoitteita, tarkoitusperiä ja poliittisen assosiaation tavoitetta meidän naapureittemme välillä. Toisessa kohdassa pohdin monenvälisiä foorumeita ja myös Välimeren unionia jonka mielestäni pitäisi rajoittua pelkästään strategisiin kysymyksiin. Sitten on myös pienempiä alueellisia kokonaisuuksia käsitteleviä kysymyksiä, jotka niin ikään liittyvät taloudellisen integraation ja poliittisen assosiaatiot assosiaatio näiden maiden osalta. Välimeren unionin suhteen katson niin kuin monet muutkin, että tätä olivat luonnostelemassa sellaiset henkilöt, jotka eivät oikeastaan tunteneet ollenkaan EUta, eivätkä kyllä sen puoleen Välimeren aluettakaan. Tämä on oikeastaan kääntynyt tavoitettaan vastaan, tämä koko hanke. Siinä vaadittaisiin hyvinkin radikaalia muutosta, jos, jos oletettaisiin, että se palvelisi alkuperäistä tarkoitustaan. Ulkoasavaliokunta on erityisen heikko kannanotoissaan tästä asiasta. Euroopan osuus pitäisi nimenomaan toteuttaa niin, että se toteutetaan perussopimusten puitteissa. Ja sitten täytäntöönpano luonnollisesti jää ulkoasain hallinnolle ja korkealle edustajalle. Kohdassa neljä kiinnitän huomiota siihen kasvavaan taakkaan, joka parlamenttiin kohdistuu monen välisten ja kahden välisten parlamentaaristen yhteistyömuotojen muodossa. Meillä on kansainvälisiä parlamentaarisia foorumeita ja asioita, jotka liittyvät naapuruspolitiikkaamme. Meidän pitäisi olla paljon syrjivämpiä tavallaan niin, että jatkossa nämä parlamenttien väliset yhteistyömuodot eivät aivan tulvisi ylitse. Sitten kohdassa viisi. Pyydän, että komissio olisi paljon selkeämpi sen suhteen, mitä tarkoittaa vahvistettu asema. Ja tämähän liittyy Marokkoon erityisesti, kun Maghrebin ja Masrekin maat ovat vapautumassa despottien, halvaannustila, despottien aiheuttamasta halvaannustilasta. Euroopan kumppanina pitäisi olla paljon valppaampi ja, ja aktiivisempi sen suhteen, minkälaisena se haluaisi nähdä institutionaaliset suhteet arabimaiden kanssa. Aiemmin on käynyt niin, että on, on elätelty jonkinlaisia epäselviä käsitteitä esimerkiksi tätä vahvistettua asemaa ja se ei millään tavalla helpota tilannetta. Kuudennessa kohdassa on ymmärrettävä se, että meillä on oikeastaan perustettuna kaksi välinettä, jotka palvelevat oikeastaan samaa tarkoitusta. Luonnollisesti tällä on äh, budjetti, seuraamuksia, kuluja – ja kuvittelisin, että AFKO vaatii ulkoasian valiokunnalta, että hyvin selkeästi määriteltäisiin välineiden rooli, eurooppalaisen eh, demokratiavälineen rooli ja tämän välineen European Endowment for Democracy rooli. pitäisi välttää sitä, että näiden välineiden kesken syntyy vielä enemmän päällekkäisyyttä ja epäselvyyttä. Se olisi sangen pahoiteltavaa. Minusta kyllä ero voidaan tehdä, mutta tämä ero todella on määriteltävä selkeästi ja toistaiseksi komissio ja ulkoisen valiokunta eivät ole tätä eroa tehneet. Ja sitten lopuksi se suuri ehdotus, merkittävä ehdotus. Meidän on oltava johdonmukaisempia nimenomaan pitkällä aikavälillä sen suhteen, miten toimi elin- tai institutionaaliset suhteemme vakautetaan kumppaneiden kanssa, jotka eivät ole EUn jäseniä. naapuruston häilyväisyys on sellaista, että tämä olisi molemmin puolin hyödyllistä saada aikaiseksi selkeämpi ohjaus sekä itsellemme että naapureillemme. Näin päästäisiin sellaiseen assosiaation, joka meidän mielestämme voisi olla hyväksyttävissä sekä meidän että myös kumppaniemme näkökulmasta. Kun perussopimuksia seuraavan kerran tarkistetaan merkittävillä korjauksilla, tämä varmasti tapahtuu keväällä, niin meillähän on sitten odotettavissa valmistelukunta, jolta voitaisiin pyytää ehdotus siitä, että olisi jonkinlainen uusi kategoria assosiaatiomaista. Ja tämä voisi olla hyödyllistä. Ensinnäkin ne maat, jotka eivät täytä perussopimuksen kriteereitä eurooppalaisuuden osalta ja näin ollen eivät voi liittyä EU-hun. Toinen kategoria, maat, jotka periaatteessa voisivat jättää hakemuksen jäsenyydestä, mutta päättävät olla näin toimimatta. Ja näin valitsevat sen, että eivät edes hae jäsenyyttä. Ja kolmas luokka, kolmas kategoria ovat ne maat, jotka hakevat, mutta eivät onnistu. Jotka eivät siis täytä Kööpenhaminan lähentymiskriteereitä ja näin ollen mitään muutakaan. Nämä maat kyllä tarvitsisivat jonkinlaisen tietyn varmistetun aseman, jossa ne säilyisivät siihen saakka, kunnes sitten niiden asemaa voidaan, voidaan uudemman kerran arvioida. Tässä ajattelen aivan erityisesti Länsi-Balkanin maita. Sitten on vielä neljäs kategoria. Olemassa olevat jäsenvaltiot – nämä maat katsovat, että tämä federalistisen suuntaan otettava askel, joka on ennakoitavissa, on niille liian paljon ja jotka katsovat, että kenties olisi parempi olla ikään kuin aiemmassa assosiaatiomaan asemassa – ei niinkään, että kaikki toiminnalliset suhteet EU-hun lakkautettaisiin, vaan nämä ylläpidettäisiin. Ja integraation tavoite ja poliittisen kumppanuuden tavoite säilyisi. Mutta tässä kuitenkin jättäydyttäisiin federalistisen ytimen ulkopuolelle. Tässäpä tämä. Ymmärrän, että lausunto on aika lailla kattava, varmaan kattavampi kuin mihin olemme tottuneet tällaisena lausuntomuotoisena kantana ulkoasiainvaliokunnan mietintöön. Kuitenkin, koska ulko asian valiokunnan työ on niin merkittävää naapuruspolitiikassa ja koska ajat ovat niin häilyväiset, on hyvin tärkeää, että valiokuntamme ottaa kantaa näihin asioihin. Pyydän anteeksi, että en aivan pystynyt kuuntelemaan kaikkea sitä, mitä Duff sanoi. Minulla oli muita velvoitteita tässä. Nyt pyytäisin, että Ferrero käyttää puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Duffille tästä lausuntoluonnoksesta, jonka hän esitteli liittyen AFETin mietintöön. Mielestäni tässä mietinnössä ja lausunnossa on joitakin asioita, joita kannattaa korostaa ja tukea. Ja on yksi kohta, jota haluaisin meidän pohtivan hieman syvällisemmin. Ja myös eräs toinen näkemys, joka hieman aiheuttaa epäilyksiä SD-ryhmässä ja minulla. Yksi myönteinen asia, asia jota täytyy tukea, liittyy ihmisoikeuksien puolustamiseen, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen naapuruspolitiikassamme. Tämä on tärkeää, koska meidän täytyy tunnustaa se, että suhteissamme naapureihimme emme ole aina kylliksi korostaneet näitä näkökohtia. Uskon myös, että se panos, jota DAF pyytää parlamentilta sen toimissa, että se näkyisi naapuruspolitiikassa on asia, jota tulisi tukea. Ja kuten sanoin, on toinen asia, jota tulisi pohtia, eli tämä Välimeren unioni. Olen lukenut vasta espanjankielisen version. Ja siinä tavallaan hylätään Välimeren unioni tällaisena aloitteena tai instituutiona sinänsä. Olen Daffin kanssa yhtä mieltä ja uskon, että monet muutkin ovat samoilla linjoilla siinä, että Välimeren alueen eteläpuolisten kumppaneidemme naapurussuhde ei ole kaikilta osin ollut kovinkaan esimerkillinen. Tämä on koettu nyt arabikevään suhteen, eikä suhde ole myöskään ollut aina kovinkaan tehokas. Ja se on ollut hieman epäjatkuva. Varmasti Duff muistaa, että kun alettiin luomaan toimielimisiä suhteita – Välimeren eteläpuolisen alueeseen, niin tässä oli Barcelonan prosessi taustalla vuodelta 1995, joka hyväksyttiin Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja näin tämän jälkeen Lähi-idän konflikti pääosin ja hyvin vaikea suhde Israelin hallituksen ja Välimeren eteläosien arabihallitusten välillä on johtanut ja vaikuttanut esimerkiksi kauppasuhteisiin EUn ja näiden maiden välillä. Ja siksi hyväksynkin sen, että kun sanotaan, että Välimeren unioni ja Barcelonan prosessi sitä ennen eivät ole olleet niin syvällisiä kuin niiden olisi tullut olla. Mutta nyt meillä on mahdollisuus saada tähän kaikkeen toimintaan uutta pontta. Ja totean vielä, että espanjana kielisestä versiosta voi syntyä se vaikutelma, että Duff toivoisi, että koko Välimeren unioni häviäisi. Mutta tärkeää on saada tämä Välimeren unioni nyt uuteen nousuun niin, että vastataan niihin toiveisiin, joita on koitunut nyt eteläisen Välimeren alueen kehityksestä. Joten näitä asioita meidän tulisi hieman tarkemmin pohtia ja ehkä muotoilla uudelleen kohta, jossa viitataan tähän asiaan. Liittyen sitten viimeiseen kohtaan, en ole sen puolesta enkä myöskään vastaan liittyen siihen, mitä Duff totesi, siihen liittyen, että etsittäisiin jonkinlaista erilaista assosiaatioa yhteyttä tiettyihin maihin. Halus, halusivatko nämä maat nyt sitten olla tiivissä yhteydessä kanssamme vai ei? Haluamme pohtia tätä kuitenkin ryhmässämme ja yhdessä Duffin kanssa, kun keskustelemme tarkistuksesta ja varmasti tarjoamme tähän viimeisen kysymykseen liittyen hieman laajemman näkemyksen. it. Kiitos. Seuraavaksi Schöpflin. Thank you, Chair. Again, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Jälleen kerran pyrin heijastelemaan täällä nyt EPPn kantaa. Lähden liikkeelle Andrew Duffin sanomasta. Me ollaan ihan samaa mieltä siitä, mitä aikoja me elämme nyt. Näissä oloissa on hyvin vaikea tietää, mitä pitäisi päättää täällä lämpötilat vaihtelevat, käytetäänkö täällä mitä asteikkoja, selsiuksia vai Fahrenheitia ja niin edelleen, mutta tarvitaan kunnolliset puitteet, kuten edustaja Duff sanoi. Tuosta lähtökohdasta on mielestäni ihan oikein katsoa voimakkaampia toimielinjärjestelyitä. Se sopii meille oikein hyvin. Voitaisiin sanoa, että toimielin vajetta on vähän tällä alalla väline, jota ollaan nyt kehittelemässä. kannattaisi tässä mainita. Tämän tyyppiset järjestelyt olisivat paikalleen. En oikein tiedä, mihin viitataan, kun puhutaan YK arvoista. En ole ihan varma, hyväksymmekö – kaikki YKn arvot, ne eroavat kyllä EUn arvoista. Ehkä YK pitäisi lähentää arvojaan enemmänkin niin, että ne noudattelevat meidän arvojamme, mutta tuo pidemmällä aikavälillä. Toisesta kohdasta olemme sitä mieltä, että ei se riitä, että katsotaan laajemmin eteläistä ulottuvuutta. Itäinen ulottuvuus pitäisi saada hyvin voimakkaammin esiin tässä lausunnossa kuin se tällä hetkellä on. Kolmanneksi, kolmannessa kohdassa on liian tiukkaa tekstiä, virheellinen, huonosti toteutettu ja jopa haitallinen. Nämä ovat kyllä hyvin tiukkoja sanamuotoja, joita meidän olisi hankala tukea. Uh, Euronest parlamentaariset kokoukset. No, tiedämme, että Euronest ei toimi mahtavasti, mutta se on kuitenkin tuen arvoinen pari kertaa, kun se on kokoontunut. Siinä on ollut paljon kyllä ongelmiakin, mutta pitäisi näiden puutteiden uhallakin jatkaa tätä työtä. Ja sitten ihan viimeisestä kohdasta. Jos katsotaan sitä ajatusta, että on tällainen uusi assosiaatiojäsenyyden kategoria, niin hyvin varovaisesti pitäisi pohtia nyt imagoa, miten tämä esitetään. Tämä nähtäisiin varmasti useissa valtioissa toisen luokan jäsenyytenä, tuskin näitä maita tarvitsee mainita nyt, mutta ehkä meidän pitäisi ajatella eurooppalaista poliittista aluetta, vaikka siksi sitä voitaisiin kutsua, tai samantyyppiseksi jotenkin. Olisi hyvin tärkeää nyt huolehtia siitä, että Sveitsi – ja Norja olisivat siinä mukana, koska se antaisi tällaista statusta niiden maiden silmissä, jotka ovat tässä nyt teidän mielessä, ja jonkinlaista statusta ei oikeastaan muuten syntyisi. Hyvin siis äärimmäisen selkeästi pitää sanoa, että assosiaatiojäsenyyden asema, ja muutettaisiin sen nimiä, mutta selkeästi pitäisi osoittaa, että tässä voidaan liikkua asemasta toiseen. Minä pidän kyllä siitä, että voitaisiin katsoa eri tavoin joitain valtioita, esimerkiksi 60 luvulla, jos olisi ajateltu suhtautumista yhdistyneeseen kuningaskuntaan – Tämä pitäisi nyt hyvin tarkkaan joka tapauksessa laatia niin, että tämä edistäisi tavoitteitamme eikä haittaisi. Kiitos. Prego, onorevole Messerschmidt. Messerschmidt. Um, I wish to congratulate... Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella Daffia tästä luonnoksesta. Se on hyvin mielenkiintoinen. Muutama kysymys kuitenkin. Kun ajatellaan Välimeren unionia, niin tässä ehdotetaan että vastuu annettaisiin korkealle edustajalle. Tämä kyllä on ihan järkevää, mutta toki me Euroopan parlamentissa käymme jatkuvaa keskustelua korkean edustajan kanssa, ja tämä ei taas päde kansallisiin parlamentteihin. Ne eivät ole mukana tässä Välimeren unionissa. Jos me ajattelemme tätä vaikutuspiiriä, annamme tämän vaikutusmahdollisuuden komissiolle, niin kansalliset parlamentit eivät voi lainkaan jatkossa osallistua tähän keskusteluun. Me, Euroopan parlamentin jäsenet, voimme olla mukana keskustelussa, koska meillä on asianmukaiset menettelyt komission varapuheenjohtajan kanssa. Jollakin tavalla on puututtava siihen, miten haluamme pitää kansalliset parlamentit näissä keskusteluissa mukana koskien naapuruspolitiikkaa ja Välimeren aluetta. Toiseksi olen hyvinkin kiinnostunut kuulemaan lisää tästä assosiaatiojäsenyydestä. Duff mainitsi neljä kategoriaa, jotka voitaisiin eriyttää eri tilanteita varten. Voitaisiin voisitko hieman täsmentää sitä, mikä olisi tämän assosiaatiojäsenyyden tarkoitus? Eli olisiko jokaisella maalla oma sopimus vai neuvoteltaisiinko jokaisen maan kanssa yksilökohtaisesti sopimuksesta niin, että onko kyseessä sama paketti kaikkien assosiaatiomaiden kohdalla vai voiko nämä paketit, sopimukset olla erilaisia, koska esimerkiksi ehdot ovat erilaisia. Tässä oikeastaan kaksi kysymystä, jotka kovasti minua kiinnostavat. Erityisesti tämä kansallisten parlamenttien kysymys täytyisi selkeyttää. Ne voivat kokea, että ne jätetään ulkopuolelle foorumista, jossa ne nyt ovat mukana, ja en usko, että ne koskaan näin ollen voisivat hyväksyä tällaista foorumia, jos niille ei annettaisi jotain muuta tapaa vaikuttaa asioiden kulkuun. Kiitos. Grazie Kiitos myös teille, Messerschmidt. Seuraavaksi Anju. Right, thank you, Chairman. I've been told I am. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kerrottu, että minulla on täällä lupa käyttää puheenvuoro. Mielestäni edustaja Duffin teksti on mielenkiintoista ja hän sanoi, että hän uskoo, että keväällä olisi mahdollisuus katsoa uudelleen sopimuksia. Tämä on brittipääministerin kanssa ristiriidassa, mitä hän sanoi Torin puoluekokouksessa vähän aikaa sitten, kun hän sanoi, että sopimuksen uudelleen tarkasteluita ei ole horisontissa näkyvissä. Assosiaation jäsenyys, oikein jännittävä asia. Ja tässä puhutaan siis neljästä kategoriasta. Ja puhutaan jäsenvaltioista, jotka eivät ehkä halua lisää jäsenyyksiä – No, tämä keskustelu on nyt kuumana käyvää keskustelua yhdistyneessä kuningaskunnassa. No, pitäisikö lähteä tällaisen assosiaation jäsenyyteen? Oletetaanko tältä ryhmältä jotain jäsenmaksuja siitä, että saa etuoikeuden olla assosiaation jäsen? Ja ovatko jotkut säännöt sitovia erityisesti ulkopolitiikan ja maahanmuuton osalta? Kiitos adesso... Kiitoksia. Nyt Duff voi vastata tähän. well, I, I, I... Kiitos oikein paljon kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Lausunnon laatimisen säännöt rajaavat tekstin pituutta, eikä ole mahdollisuutta näin laajasti perustella, mutta ehkä voisin kirjoittaa valiokunnan puheenjohtajalle ja tämä muisti voitaisiin sitten jakaa kaikille jäsenille ja näin näkisitte vähän perusteluita sille, miksi suhtaudun niin kriittisesti siihen, mitä Välimeren unionin osalta on tapahtunut. Ymmärrän, kun täällä kysyttiin, haluanko kokonaan luopua Välimeren unionista. No en, on vastaus. Mutta selviytäkseen hengessä sitä on uudistettava – ja uudistuksia toivoisinkin. Potentiaalia on kyllä, mutta sitä ei ole täysin nyt hyödynnetty tällä hetkellä. Mutta nyt täytyy saada se paremmin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan piiriin. Mutta voin kirjoittaa tästä enemmän. Ja näin saatte varmat perustelut kannoillanne. Edustaja Schäfling. Ne arvot, joista puhun, ja niiden lähentäminen. Puhun siis siitä, että Euroopan unionin ja unionin naapureiden arvot lähentyisivät YKssa. Vähän liian pitkälle mentäisiin, jos haluttaisiin samat arvot kaikille YKssa. Siitä en puhu, vaan siitä, että lähennettäisiin vähän sitä, miten kunnioitetaan ja ymmärretään perusoikeudet – korruption vastainen taistelu, oikeusvaltioperiaatteet meidän ja kaikkien naapureidemme kesken kansainvälisissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Tämä mielestäni tuntuu ihan selkeältä, erityiseltä tavoitteelta. Ja voisimme pyytää, että kollegat ulkoasiain valiokunnassa huolehtisivat siitä, että nämä asiat tulisivat keskeisemmäksi heidän lähestymistavassaan, kun naapuruspolitiikasta puhutaan. Edustaja Messerschmidt, selittäisin viittauksen kansallisten parlamenttien toimintaan Välimeren unionin yhteydessä, kun kirjoitan puheenjohtaja Kasinille, mutta – kansalliset parlamentit ovat jääneet aivan yhtä ulkopuolelle kuin me. Parlamenttien vaikutusmahdollisuus ja valvontamahdollisuus tässä on melko heikko tai olematon. Olen hänen kanssaan ihan samaa mieltä sitä, että tilannetta on parannettava, totta kai. Kohta seitsemän. Monia kysymyksiä on esitettävä, niitä on pohdittava ja niin saatava vastaukset. Minulla ei ole tässä nyt kaikkia vastauksia. Siksi minä haluan valmistelukuntaa, koska tämä on se malli, komissio, pääministerit, kansalliset parlamentit, pääministerit mukaan lukien herra Cameron ja me. Ainoastaan tällaisessa muodostelmassa pystytään kunnolla selvittämään, mitä tällainen assosiaatiojäsenyys tarkoittaisi. Edustaja Schöpling. Kyllä ajattelisin, että Norja ja Sveitsi olisivat tässä mukana. tämä ei olisi tällaista kumppanuutta ja etuisuuksiin liittyvää kumppanuutta. Minä olen pitänyt tuo mielestäni tällainen holhavan lähestymistapa, joka ei ole tähän sopiva. Tämä pitää olla oikeudellisesti nyt ihan selkeä tilanne, jossa on selkeät poliittiset ja taloudelliset tavoitteet. Bene, allora abbiamo concluso il... Päätämme keskustelun tästä naapuruuspolitiikasta ja voimme sopia äänestyspäivämäärän, jota ehdotan olevan 24. lokakuuta, jos teille sopii. Tämä tarkoittaisi sitä, että tarkistuksia olisi aikaa jättäenä varsin vähän 11 kymmenettä kello yhdeksän, tämä olisi siis tiistai, olisi siis tälle sopiva päivä. Sopiko tämä kaikille? Hyvä. Jos näin on, voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan seitsemän edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin annetun säädöksen muuttaminen. Tämä lykättiin viime heinäkuussa eteenpäin ja tänään DAF nyt esittelee meille toisen mietintönsä luonnoksen liittyen valitsemismenettelyyn. Duff. Yes, uh, so here we... Niin. Tässä jälleen kerran tämä aihe on käsittelyssämme. Mehän olemme täysistunnossa käyneet varsin laajaa keskustelua heinäkuussa Afkossa. Sen jälkeen on aiheesta puhuttu. Ja minua pyydettiin vetämään tämä pois ja pyrin heijastelemaan niitä pää kritiikin aiheita ja, ja luovia järkeviä, rakentavia kritiikin aiheita, joita minulle esitettiin. Ja nyt meillä on edessämme toinen mietintöluonnos tämän työn tuloksena. Lyhyesti kuvailen sitä teille ja ennen kaikkea päämuutoksia. Oikeastaan nyt luonteeltaan tämä on enemmän oma aloitemietintö nyt kuin ne aiemmat virallisesti esitetyt tarkistukset, jotka olivat liitteessä kolme, jotka jätettiin pois. Toki ne löytyvät arkistoista, mutta ne eivät ole mukana tässä tämänhetkisessä paketissa. Tämän pitäisi yksinkertaistaa asioita. Ja samanaikaisesti niille, jotka käsittelevät tätä uutena aiheena, annettaisiin ikään kuin syytä suhtautua asioihin tyynesti. Ehdotan sitä, että Mikrofoni. Uh, uh, Ehdotan sitä, että mandaattia vahvistetaan silloin, kun neuvotellaan neuvoston kanssa. Kohdassa 11 on sitten sitten neuvottelujen aiheena oleva asiakysymys. On otettu aikataulukysymys pois tästä ensimmäisestä kohdasta. Esitettiin argumentti, josta en ollut samaa mieltä, mutta joka yllättävän usein tuli esille täysistunnossa – ajankohta tällaisen vaaliuudistusmenettelyn suhteen oli kuulemma väärä. Aiemmin kokouksessa kuvailin sitä, että taloushallinnon luominen tai perustaminen oikeastaan vain nopeuttaa sitä aikataulua, jolla meidän pitäisi saada aikaiseksi valiuudistus ja tätä kautta voitaisiin parlamentin legitimiteettiä vahvistaa. Jotta paniikkia ei syntyisi, niin olen poistanut nimenomaisen viittauksen vuoteen 2014. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, etteikö mielestäni pitäisi tehdä mitään ennen vuotta 2014 me olemme todellakin pyri, yrittäneet edetä nopeasti. Minua syytettiin siitä, että en ole onnistunut tekemään budjettivaikutusarviota, joten olen myös sisällyttänyt viittauksen kustannuksiin tähän luonnokseen. Näin parlamentin budjetti pysyisi nykyisissä puitteissaan. Kysymys siitä, olisiko tämä suljettu vai puoliavoin järjestelmä. Erityisesti olen nostanut tämän esille aiheena, josta täytyy neuvotella neuvoston kanssa. Tässähän on oikeastaan tilanne, jossa ollaan 50-50 tilanteessa tarvitsemme neuvoston kumppaneita tueksemme. Ja sitten kysymys siitä, olisiko 25 näiden 751 lisäksi vai, vai niiden sisällä, sisältyisikö se tähän? Tämäkin tuli esille parlamentin täysistuntokeskustelussa. Senkin sisällytin tähän aiheena, josta neuvoston kanssa on neuvoteltava. Vahva väite siitä, että tarvittaisiin pan-eurooppalaisille paikoille jonkinlainen vahva eurooppalainen perustelu, niin, niin tämän minä jätin pois. Oikeastaan se on pikemminkin yksityiskohta jossa varmasti komissio voi meitä auttaa löytämään asianmukaisen lähestymistavan. Eli vaali viranomaiselle voidaan sitten asianmukaisesti asiasta tiedottaa. Sitten kohdassa B erityisesti mainitsen Kroatian kun ensimmäistä mietintöä laadittiin, niin tämän jälkeen on tehty sopimus siitä, että Kroatia saa jäsenyyden ja virallisesti tämä vaikuttaa parlamentin paikkajakoon. Ehdotuksen on tultava parlamentilta, ei komissiolta eikä muualta. Totta kai olen pitänyt kiinni siitä, tästä toiveesta ja uskon, että pääsemme sopimukseen, jos teemme kovasti työtä neuvotteluissa neuvoston kanssa, siitä matemaattisesta laskennallisesta tavasta, jonka avulla parlamentin paikat jakautuvat. Nämä ovat ne muutokset, jotka olen sisällyttänyt toiseen versiooni mietinnöstä. Toivoisin, että voisimme edetä mahdollisimman nopeasti valiokunnassa niin, että tarkistukset tehtäisiin ja mietintö hyväksyttäisiin. Sen sijaan, että niin kuin viime kerralla toimittiin, mentäisiin suoraan täysistuntoon ja pyydettäisiin puheenjohtajakokoukselta sitä, että käytäisiin epävirallisia keskusteluja Puolan kanssa puheenjohtajavaltiona. Puola voisi hieman tunnustella sitä, mitä jatkossa tuleman pitää, tunnustella maaperää neuvosto sitten laatii prioriteetit sen suhteen, mitä tulee tehdä. Jos olen oikeassa ja jos keväällä olemme siinä tilanteessa, että perussopimuksia tarkistetaan syvällisemmin, niin luonnollisesti meidän ehdotuksemme vaaliuudistuksesta sitten toteutuu. La parola all'onorevole Fox. Fox, seuraavaksi. Uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen siitä, että saan puhua ensin. Pahoittelen edustaja Duffille. Minun pitää olla vartti oli 12 toisaalla, mutta halusin kuitenkin puhua, kun tätä mietintöä käsitellään. Kuten aikaisemmin olen sanonut, tässä mietinnössä on hyviä asioita ja myöskin sellaisia osioita, joista olen eri mieltä. Henkilökohtaisesti olen pahoillani siitä, että on jouduttu vesittämään sitä kaavaa, jonka mukaan tätä on laskettu. Ja myöskin on puhuttu kustannuksista. Me emme saa enää kuormittaa veronmaksajia, vaan täällä me pitää olla kustannusneutraalia. Pidän hyvänä sitä, että on puhuttu tästä erityisroolista Euroopan laajuisesti valituille, koska pidin sitä tarpeettomana. Minä periaatteessa en pidä siitä, että nämä 25 voi tulla samasta vaalipiiristä. Aikaisemmin Edustaja Duff esitti, että 25 edustajaa olisi ylimääräinen määrä edustajia. Nyt varmasti eri ryhmä edustajan vastustaa tätä, koska jos koko määrästä otetaan, poistetaan 25 ja sitten katsotaan, montako Kroatialle menee, niin keskikokoiset jäsenvaltiot, jotka kärsivät tästä laskentamallista, kärsivät siitä, että on tämä uusi meppien määrä. Te puhuitte siitä, että otatte huomioon kritiikin, jota on esitetty, ja yksi kritiikin kohta, jota te ette ottanut huomioon, on tuo kohtaan kaksi kohdistunut kritiikki, jossa puhutaan Euroopan laajuisista vaalipiiristä ja 25 jäsenestä. Eli ystävällisenä neuvona pyytäisin, että poistatte kokonaan tuon kohdan kaksi, muuten on vaikea saada tämä läpi parlamentissa tämä mietintö. En ole hyvin innostunut ehdotuksesta, että ei käytäisi täysistuntokeskustelua, vaan lähdettäisiin epämuodollisiin keskusteluihin neuvoston. Kyllä tiedätte, että tuo kohta kaksi on epäsuosittu. Haluatte nyt välttää äänestyksen täysistunnossa. Paljon parempi asia olisi saada tämä mietintö täysistuntoon sallia äänestys. Ja silloin voitaisiin puhua noista 25 yleiseurooppalaisesta jäsenestä. Uskoisin, että tätä täysistunnossa vastustettaisiin. Ja minä olen kovin huolestunut siitä, että te ette halua uskaltautua äänestykseen tästä. Me voimme käydä keskustelua siitä, onko hyödyllistä valita 25 niin kutsuttua panneurooppalaista jäsentä. En usko, että tämä hyväksyttäisiin täysistunnossa. Viimeksi puheenjohtajakokous ei voinut hyväksyä sitä, että täysistunnossa vastustetaan ajatusta, joka ajaisi yhä yhtenäisempää Eurooppaa. Mielestäni tämä osoitti, ettei kunnioiteta parlamentin jäsenten kannan julkituloa. Minä en hyväksy tällaisia epämuodollisia neuvotteluita neuvoston kanssa. Tämä on nyt parempi mietintö, mutta minä vastustan edelleen tuota kohtaa kaksi. Minä todella pyydän, että jäsenille annetaan täysistunnossa mahdollisuus ottaa tähän kantaa. Kiitos. Grazie, Fox. Kiitoksia seuraavaksi Schöpflin. Thank you, Chairman. And my th- Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset jälleen Duffille. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, kun hän totesi, että tässä taas mennään. Tästä on keskusteltava hyvin syvällisesti mietinnössä on paljon sellaista, josta EPP voi olla samalla linjoilla. Mutta kun palaamme tämän aamuiseen keskusteluun, niin täytyy muistaa, että nämä häilyväiset ajat aiheuttavat ongelmia. Kysymykseni ei ole pelkästään retorinen. Voiko tämä uudistus, tämä muutos saada Euroopan kansalaisten tuen taakseen tai suuren enemmistön parlamentissa. Minulla on epäilykseni, olemme kesän aikana, kesän kuluessa nähneet, että kovinkaan paljon ei ole oikeastaan muuttunut. Onko keväällä sitten perussopimuksen merkittävä tarkistus tulossa? Tästäkin voi olla eriäviä näkemyksiä. Minä kyllä olisin taipuvainen näkemään tämän pidempänä prosessina. Toki selkeästi otetaan askel parempaan suuntaan. 2014 on nyt muuttunut, äh, poistunut tästä, mutta kyllä tämä on paljon pidemmän aikavälin prosessi. Ja toki EPP suhtautuu myönteisesti, sympaattisesti ajatukseen, jos se on pitkän aikavälin hanke mutta meidän täytyisi saada laajempaa tukea niille muutoksille, joita mietinnössä on. Oikeastaan tämä vaatisi jonkinlaisen harkintajakson niin, että keskustelua käytäisiin uudemman kerran muuttuvissa olosuhteissa häilyvinä aikoina. Ja taas voisin käyttää tätä vertauskuvaa kuumemittauksesta. Eli täytyisi ajan mittaan katsoa, saako ajatus tukea taakseen. Tämä on oikeastaan tällainen käytännön lähestymistapa, periaatteellinen lähestymistapa. Uskon, että näkemykseni heijastelee EPPn näkemystä. Olisi harmi, jos tämä menetettäisiin kokonaisuutenaan, jos ikään kuin rynnistettäisiin liian nopeasti eteenpäin. Minä kyllä olisin varovaisuuden kannalla. Kiitos. Seuraavaksi Hefner. Ich glaube, dass wir manchmal... Uskoakseni meidän on joskus edettävä askeleen verran. Joskus meidän pitäisi olla riittävän rohkeita edetä järkeviä askeleita, kehitellä Eurooppaa edelleen koska minä en usko, että meidän onnistuu saada riittävä tuki, jos vain poljemme paikoillamme. Edustaja Duff on tehnyt näitä ehdotuksia ennen. Nämä eivät ole uusia, niillä on jo pidempi menneisyys täällä parlamentissa, että osa parlamentin jäsenistä valittaisiin Euroopan laajuisilta listoilta on hyvä ehdotus, koska näin syntyy todella tunne siitä, että kyse on eurooppalaisista vaaleista, että voidaan valita omilta lisioilta oman valtion jäseniä, mutta olemme kaikki samalla myös eurooppalaisia. Ja tämä eurooppalainen ulottuvuus tulee tässä paremmin esiin ilman, että poistetaan mitenkään näitä, mitenkään näitä muita ulottuvuuksia eurooppalaisia on näin saatava puolueiden listoille, koska kun tämä on Euroopan laajuinen lista, niin puolueet varmasti kävisivät enemmän eurooppalaista keskustelua, kokoontuisivat, keskustelisivat, sopisivat näistä listoista ja tätä minä pitäisin järkevänä edistysaskeleena. Mielestäni tämä mietintö on parantunut. Vaikka on sanottava, että minä ja meidän ryhmämme on tukenut varmaankin kaikkein eniten tässä parlamentissa tätä ajatusta, ehkä enemmän kuin edustaja Duffin oma liberaaliryhmä, koska me olemme sitä mieltä, että näin vahvistetaan eurooppalaista demokratiaa ja demokraattista Eurooppaa. Pidän tätä parannuksena siksi, etten olisi ollut samaa mieltä niistä tekstin kohdista, jotka olivat aikaisemmin mukana. Siinä oli paljon hyvää aikaisemmin, mutta mielestäni tämä Andrew Duffin nyt valitsema lähestymistapa varmasti on parempi, koska jotkut vastustavat kollegat voivat ehkä nyt puoltaa tätä ehdotusta paremmin kuin aikaisempaa, koska nyt vastustelun syitä ei ole enää tässä jäljellä. Andrew Duff esittänyt, että aloitetaan prosessi, jonka lopputulos ei ole selvillä, mutta suunta on selvillä, että pyritään Euroopan laajuisten listojen suuntaan. Muutenkin selkeästi parannetaan Euroopan parlamentin vaaleja. Esimerkiksi päivämäärän siirtäminen toukokuulle ja niin edelleen. Tässä on paljon parannusta. Valitettavasti nyt kollega Ashley Fox ei enää ole täällä kokoussalissa, mutta hän sanoi, on että tämä kysymys, että onko tämä 25 lisänä, eli 751 plus 25, ja tämä suurentaisi parlamenttia, ja siksi monet vastustavat sitä. Vai otetaanko 25 tästä nykyluvusta? Ashley Fox sanoi, että jos se tehdään osana 751 eikä tätä lisäksi 25, niin silloin ei löydy niin paljon vastustusta enää, mutta ehkä uutta vastustusta tulee niiltä, jotka pelkäävät, että omat kiintiöt tästä kärsivät, pienemmät ja keskisuuret maat. Tässä olisi nyt yksinkertainen ratkaisumalli, jotta tätä vastustelua ei syntyisi. Ja tämä on ehdotus, jonka olen esittänyt jo aikaisemmin, että yksinkertaisen sääntelyn kautta, selvennyksen kautta hoidettaisiin asia niin, niin, että ne, jotka ovat saaneet valtuutuksen kans, Euroopan laajuiselta listalta, lasketaan mukaan niihin edustajiin, jotka valitaan kansalliselta listalta. Eli osa paikoista valitaan toisen järjestelmän kautta. Tämä on sellainen järjestelmä, joka on jo joissain jäsenvaltioissa käytössä, kuten Saksan liittotasavallassa. Siellä on ensimmäinen ja toinen ääni. Ja ensimmäisen äänen ensimmäinen ääni on merkityksellinen myös toisen osalta, eli kokonaispaikkojen jako parlamentissa ei muutu, mutta vaalijärjestelmä on toisenlainen ja näin on myös toisenlainen suhde sekä näihin valittuihin henkilöihin että puolueeseen. Eli tämä olisi sellainen ehdotus, joka voisi vähentää varaumia kaikkien puolelta. Ja toivoisin, että ne kollegat, jotka kritisoivat aikaisemmin ja ovat nyt saaneet nautti Andrew Duffin tekemistä muutoksista, voivat olla nyt riittävän rohkeita antaakseen tukensa myös täysistunnossa. Minä todella uskon optimistisena, että tässä voimme päästä askeleen eteenpäin. Kiitos. Meillä on vielä kolme puheenvuoroa, mutta meidän täytyy päättää kokous todella kello 12.30, jotta ehdin lennolleni. Eli puhukaa lyhyesti. Ensin Jäätteenmäki, olkaa hyvä. Kiitoksia herra presidentti. Eh, kahteen asiaan kiinnittäisin huomiota. Ensinnäkin minusta on ihanaa, että ihmisillä on unelmia ja tavoitteita. Ja elämässähän ei saavuteta mitään, ellei ole unelmia ja tavoitteita. Sitten olen huomannut sellaisen, ja puhun nyt itsestäni myös, että kun täyttää 50, elää sellaisissa unelmissa ja ajaa niitä unelmia, jotka olivat tärkeitä kun olin 20 tai 30 vuotias. Enkä huomaakaan, että on tullut uusia unelmia, uusia tavoitteita, jotka ehkä ovatkin parempia. Mutta sitten näihin kahteen, kahteen kohtaan. Ensinnäkin nämä yleiseurooppalaiset listat. Käytin jo edellisellä kerralla puheenvuoron, että en, en ole niistä innostunut. Ja nyt kun kuuntelin tätä keskustelua, niin minun täytyy sanoa, että olen itse asiassa vielä vähemmän innostunut. Minusta tuntuu, että tämä jakaa, että on hyvät yleiseurooppalaiset mepit ja sitten on huonot yleiseurooppalaiset mepit. Ne, jotka ovat tällä 25 pan-european list, ne ovat hyviä eurooppalaisia ja sitten ovat ne toiset, jotka eivät ole hyviä eurooppalaisia, mutta heidän, heitä pitää olla täällä. Se toinen tämmöinen, tämmöinen miksi epäilen tätä ja en kannata on se että mietin että jos olisin itse tullut valittua tälle pan european list, listalle niin minulla ei olisi kyllä mitään mahdollisuuksia pitää yhteyksiä äänestäjiin. En tiedä, onko se edes tarkoitus, mutta minun demokratiakäsitys lähtee siitä, että jotakin yhteyksiä pidetään. Mutta kun Suomi on yksi vaalipiiri, niin sielläkin on jatkuvasti moitteita, että kun et ole täällä päin ja et ole täällä päin, kun kiertää koko Suomea, niin siinä on erittäin paljon tehtävää. Ja sitten se, jos tätä viedään eteenpäin, niin kyllä minun mielestäni parlamentin pitää osata päättää, että onko se plus 25 vai miinus 25. Että jos ei tällaisia perusasioita täällä uskalleta päättää, niin sitten minusta ei kyllä pidä, pidä tuota. Eh. Pyydän anteeksi, meillä on enää viisi minuuttia aikaa ja vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ja sitten vielä Duffin vastauspuheenvuoro, joten pyydän teitä puhumaan äärimmäisen lyhyesti. Kiitos. Voitteko puhua lyhyesti? Eli tämä vienti tänne neuvoston kokouksen. Kyllä mä toivoisin, että siinäkin noudatettaisiin sitä, että parlamentti kuitenkin sanoisi ensiksi kantansa ja sen jälkeen sitten neuvosto keskustelisi, koska kaikki kunnioitus tälle valiokunnalle, mutta tämä on kuitenkin aika pieni joukko parlamentin jäseniä. Kyllä minusta tämän, tähän tarvittaisiin laajempi demokraattinen eh, keskustelu ja tuki. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Gualtieri. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni talous- ja rahoituskriisiä edeltävät tapahtumat ja sen aikaiset tapahtumat todella kertovat sitä tai puhuvat sitä kieltä, että meidän täytyy toimia eurooppalaisesti. Jos emme puutu tähän, niin silloin emme pysty oikeastaan käsittelemään myöskään todellista eurooppalaista taloushallintoa. Ja sitten toiseksi ennen vaalikauden loppua meidän täytyy uusien jäsenten liittymisen takia keskustella ja käsitellä tätä jäsenmäärää. Ja parlamentin todella täytyy tähän pureutua. S&D-ryhmä on äänestänyt DAFin mietinnön puolesta tässä valiokunnassa, eikä sillä olisi ongelmia tehdä samoin myöskään täysistunnossa. Ymmärrämme, että tästä täytyy päästä laajaan konsensukseen, ja siksi olimme yhtä mieltä siitä, että tämä tuli palauttaa valiokuntaan. Ja tiedostamme myös ne ongelmat, joita liittyy perussopimusten muuttamiseen. Ja siksi tuimme joustolauseketta, jonka kautta voitaisiin ottaa käyttöön tämä yleiseurooppalainen lista nykysopimuksen puitteissa. No, mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Jos olen oikein ymmärtänyt, esittelijä ehdottaa, että käynnistettäisiin vuoropuhelu neuvoston kanssa niin, että käytäisiin neuvotteluja ennen kuin mietintö muodollisesti hyväksyttäisiin. Ja tällaista on ennenkin jo koettu, esimerkiksi ulkosuhdehallinnosta neuvoteltaessa. Tässä oli pohjalla – Valiokunta äänestys Tämä oli siis mm, tapaus, jossa ei ollut kyseessä perinteinen yhteispäätösmenettely. Eli tällaista menettelyä emme vastustaisi, mutta täytyy tehdä selväksi se, miltä pohjalta neuvotteluja käydään. Eli joko siltä pohjalta, joka on ollut äänestystulos ensimmäisen DAFin mietinnön osalta tässä valiokunnassa, tai sitten lähdetään toimimaan tämän uuden mietinnön pohjalta, mutta ehkä tässä pitäisi kuitenkin äänestää. Nämä kaksi tekstiä ovat varsin samansuuntaisia, koska esittelijä on sama, mutta olisin sitä mieltä, että tämä se pitäisi kuitenkin selvittää. Ja vasta sitten voitaisiin lähteä katsomaan, keskusteluja neuvoston kanssa sen perusteella, mitä valiokunta on päättänyt. Eh, Kiitos. Täällä olisi vielä Bronze ja sitten vielä Duff. Hyvin lyhyesti. Minäkin vastustan kohtaa kaksi, joka liittyy 25 yleiseurooppalaisesti valittuun jäseneen. Demokratia tarkoittaa sitä, että kansat voivat valita, eikä tässä ole tarkoitus mielivaltaisesti valita jotain kansalaisten ryhmää, joka voi valita edustajansa. Ehkä paljon eurooppalainen, Euroopan laajuinen identiteetti syntyy vähitellen. Se on Duffin kanta, mutta ei ehkä meidän kaikkien muiden, eikä sitä ainakaan tällä hetkellä ole. Yleiseurooppalaiset vaalit ja yleiseurooppalaiset puolueet ilman tällaista identiteettiä jäisivät kyllä käsittämättömäksi monien äänestäjien mielestä. Ja tukisivat niitä puolueita, jotka ajavat tällaista yleiseurooppalaisuutta ja suosisivat niitä puolueita, jotka ovat eri kannalle. Kiitos. Nyt vielä Daffin vastaus. Ja ehdottaisin, että koska aikaa ei tässä enää todellakaan ole jäljellä, ehdottaisin, että koska aihe on niin vakava ja koska Lissabonin sopimuksessa puhutaan siitä, että järjestelmä uudistettaisiin, niin jotta vältyttäisiin siltä, että täysistunto äänestäisi jälleen tämän vastaisesti, niin olen sitä mieltä, että pienessä ryhmässä voitaisiin neuvotella neuvoston kanssa. Toisaalta tältä valiokunnalta ei voida viedä sen valtuuksia antaa suuntaa tässä asiassa, joten äänestys pitäisi varmasti järjestää. Joten kysyn Duffilta, Emmekö voisi käsitellä tätä kysymystä seuraavan viikon koordinaattoreiden kokouksessa, koska aika on loppumassa käsin? Puheenjohtaja, me voisimme, mutta enpä ole aivan varma, että mitä tällä saavutettaisiin. Arvostan toki tehtyjä kommentteja. Olisin sanonut edustaja Foxille, jos hän olisi vielä paikalla, että valiokunta pyysi minua mahdollisuuksien mukaan pitäytymään niissä periaatteissa, jotka määriteltiin hyvin selkeästi ensimmäisessä mietinnössä. En suinkaan ole niitä unohtanut, kun tämä prosessi lähestyy loppuaan. Hän oli hyvin pienessä vähemmistössä, niin ikään herra Brons, edellisen äänestyksen yhteydessä. Suurin osa valiokunnasta otti myönteisen kannan pan-eurooppalaisen vaalilistan periaatteeseen ja ajatukseen. En minä kannata niin sanottua pan-eurooppalaista identiteettiä, mutta kyllä minä puolustan jonkinlaista postnationalistista identiteettiä identiteettiä ja uskon, että monet kansalaiset yhtyvät tällaiseen näkemykseen. Haluaisin, että prosessin osalta määriteltäisiin määräaikatarkistuksille, äänestettäisiin valiokunnassa asiasta, jatkettaisiin keskusteluja siitä, mitä tapahtuu tämän jälkeen Pyydämmekö me puheenjohtajakokoukselta mandaattia neuvotella epävirallisesti vaikka ei neuvoston kanssa? Mehän tarvitsemme neuvoston apua ja panosta ja, ja niin ikään myös komission, jotta tällainen aihe saadaan eteenpäin. Näin ollen me menettely olisi minusta järkevä. Ja olen tyytyväinen, että Gualtieri ja Hefner ovat kanssani samoilla linjoilla. Schöflin pyysi jonkinlaista harkinta-aikaa. Hyvä on, mutta kyllä sen täytyy sitten olla aika rohkeaa pohdintaa kun otetaan huomioon se, että unionin legitimiteetti ja, ja suosio on, on uhanalainen ja erityisesti parlamentin. Puheenjohtaja, haluaisin, että määräaika määritettäisiin tarkistuksille. Il segretariato mi Sihteeristö ehdottaa, että tarkistusten jättämisen määräaika olisi 27. lokakuuta. Aika on varsin lyhyt, mutta kyllä se jättää vielä kylliksi aikaa pohdinnalle. Käykö tämä kaikille? Jos näin on, niin sovimme siis näin. Ja muistuttaisin vielä, että seuraava kokous järjestetään 10. lokakuuta maanantaina 15, äh, kello 15, 18.30 sitten tiistaina 11 aamupäivällä. Nyt voimme päättää tämän istunnon, eikä mitään, että tuomioistuin käsittely päättyy. Tässä vähän vanha ja muista